Dear colleagues, uh, welcome to this um, hearing on the rule. Hyvät kollegat, tervetuloa tähän kuulemistilaisuuteen, jonka aiheena on oikeusvaltion tilanne Puolassa. Kuuntelemme vierailumme tuloksesta Puolaan. Julkinen kuulemistilaisuus tilanteesta Puolassa keskittyy aivan erityisesti oikeuslaitoksen itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen. Haluan toivottaa kaikki arvovaltaiset vieraamme tervetulleeksi tänään. Kuuleminen on seurantaa Liben Varsovan missiolle, joka järjestettiin 19-21. päivä syyskuuta 2018. Minulla oli etuoikeus olla puheenjohtajana tuolla matkalla. Kuulemisen ohjelmasta päätettiin poliittisten ryhmien kesken. Ohjelma koostuu kolmesta osasta. Ensin Ensimmäisessä osassa siis kuuntelemme varapuheenjohtaja Frans Timmermansin puheenvuoron. Ja sitten kun kyse on Puolan tasavallan edustajista, on ikäväkseni todettava, että olemme toki kutsuneet Puolan oikeusministerin paikalle, mutta ikävä kyllä joudun pettyneenä toteamaan, että Puolan hallitus ei ole hyväksynyt libe valiokunnan kutsua lähettää edustajansa paikalle tämänpäiväiseen kuulemistilaisuuteen. Haluaisin nyt jo muistuttaa Puolan vierailun yhteydessä Aivan niin kuin mainitsin, vierailu järjestettiin syyskuussa. Silloinkaan emme voineet tavata oikeusministeriä, jotta olisimme voineet keskustella oikeuslaitoksen uudistuksista. Olen Puolan suurlähettilän kanssa keskustellut kysymyksestä ja siitä, että ministeri ei osallistu kuulemiseen, mutta haluan nyt vielä tehdä tämän asian aivan selväksi. Teimme kaikkemme, jotta kutsu vieras hallituksesta olisi saapunut paikalle. Hyvät kollegat, pyydämme myös Itävaltaa puheenjohtajavaltiona sekä Romaniaa tulevana jäsenjohtajavaltiona esittelemään tilannetta artiklan 7 menettelyn suhteen ja toisessa osassa kuulemista kuuntelemme sitten institutionaalisia edustajia, Venetsian komission edustajia ja myös oikeuslaitosverkoston edustajia ja Puolan oikeusasian miestä. Kolmas osa kuulemisessa kuuluu kansalaisjärjestöjen ja akateemisten tahojen puheenvuoroista. Ja jokaisen osuuden päätteeksi käymme myös kysymys- ja vastaussession, johon jäsenet voivat osallistua. Ennen kuin avaan kuulemisen, haluaisin lyhyesti valtuuskunnan johtajana todeta äh, Varsovan matkamme tuloksista aivan lyhyesti. Siis syyskuun 19. 21. päivä olimme Varsovassa. Valtuuskuntamatka kertomus tehtiin yhteistyössä valtuuskuntien kanssa. Tämä on lähetetty myös Puolan viranomaisille tiedoksi ja heillä on mahdollisuus myös kommentoida tekstiä. Tämän jälkeen ää, tämä valtuuskuntamatkaraportti julkaistaan ja myös puolan kielinen versio julkaistaan, kunhan käännös valmistuu. Joulukuussa Libe-valiokunta sitten esit- kuuntelee tämän mietinnön esittelyn. Matkan tarkoitus oli käsitellä oikeuslaitoksen uudistuksia Puolan viranomaisten toteuttamana ja niitä vaikutuksia, joita tällä on oikeusvaltion tilanteeseen Puolassa. Järjestimme matkan artiklan 7 kohdan 1 menettelyn mukaisesti. Euroopan komissiohan on nyt aktivoinut tämän menettelyn 20. joulukuuta 2017 ottaen huomioon Puolan oikeusvaltion tilanteen. Näin ollen Liben valtuuskunta tapasi Puolan hallituksen, eh, Seimin, senaatin edustajia, myös Etyjiin ja ODIHRn edustajia, eh, oikeusoppineita, journalisteja ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Parlamentin valtuuskunta haluaa kiittää kaikkia eh, vuoropuhelun osallistuneita. Parlamentin valtuuskunta ponnisteli, jotta voisimme kuulla myös hallituksen edustajia ja ikävä kyllä osa näistä kokouksista ei onnistunut aivan niin kuin selitin aluksi. Parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja. Niin, tämä oli komissio, ei suka parlamentti. No niin, parlamentin valtuuskunnan puheenjohtajana, vaikkakin totta kai työstämme tätä aihetta yhdessä. Puheenjohtajana tunnustan sen, että on aivan legitiimiä että Puolan viranomaiset pyrkivät perusteellisesti uudistamaan Puolan oikeusjärjestelmää ja olen kuunnellut viranomaisten tarjoamia selityksiä hyvin tarkalla korvalla. Haluaisin muistuttaa, että kun Puola liittyi historiallisesti EU-hun, niin puolalaiset tuomarit ovat toimineet myös eurooppalaisina tuomareina. Tarkoitus on varmistaa riippumaton, puolueeton, oikeudenmukainen EU-lainsäädännön täytäntöönpano. Olemme matkalla kuunnelleet kaikkia sidosryhmiä ja valtuuskunnan puheenjohtajana olen huolissani niistä kumulatiivisista vaikutuksista, joita Puolan oikeusjärjestelmän uudistusprosessilla on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa täytäntöönpanovallalla on vahva vaikutus eh, perustuslaki tuomioistuimen kokoonpanoon ja sen mahdolliseen toimintaan, myös eh, tavallisiin oikeusistuimiin, eh, tuomarin neuvostoon ja korkeimpaan oikeuteen. Valtuuskunnan johtajana olen huolissani oikeusvaltion perusperiaatteiden rikkomisesta ja siitä, miten vallan jako toteutuu, miten voidaan taata oikeusvarmuus, laillisuus, voidaan estää sattumanvaraiset tuomiot, varmistaa oikeuslaitoksen riippumattomuus ja muutoksenhakumahdollisuudet. Puolassa esimerkiksi nais, naisten on entistä vaikeampi varmistaa perusterveydenhuolto ja lisääntymisoikeudet. Ja lisäksi median ja kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet näyttävät heikkenevän. Puolan viranomaiset, niin kuin mainittua, ovat voineet kommentoida tätä äh, valtuuskuntamatkan raporttia ja niin kuin sanoin, joulukuun alussa äh, tämä tilaisuus vielä uudelleen tarjoutuu. No sitten vielä veto valtuuskunta matkan tärkeimmistä kohdista. Ensimmäinen osa paneelissamme on siis institutionaalinen osuus ja tässä meillä on kunnia toivottaa tervetulleeksi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans. Hän esittelee meille näkökulmiaan 15 minuutin ajan. Olkaa hyvä. Thank you very much and um, let me start. Kiitos ja haluan aluksi kiittää Live-valiokuntaa kuulemistilaisuuden järjestämisestä, jossa tarkastellaan Puolan oikeusvaltioperiaatetta ja varsinkin oikeusjärjestelmän riippumattomuutta. Kiitos mielenkiintoisesta eh, matkaraportista, jonka juuri kuulimme. Se pitkälti heijastelee niitä huolia, jotka itse olen komission nimissä usean otteeseen tuonut esiin. Ja nyt hieman päivitän tilannetta siitä missä nyt mennään ja mitä on tapahtunut viime kertaisen 28. päivä 6. pidetyn tapaamisemme jälkeen. Eli tärkeimpiin huoliin eh, liittyen komission viimeisimpään ehdotuksen ensinnäkin korkeimman oikeuden uudistukset ja kansallinen tuomarineuvosto, normaali tuomaristo ja kurinpitomenettelyt, eh, yhteispuheenjohtajuus ja sitten perustuslaki tuomioistuin. Komissio on käynnistänyt artikla 7 mukaisen menettelyn viime vuoden joulukuussa ja tämä pääasiallisesti siksi, että kumulatiiviset ja järjestelmälliset vaikutukset näihin asioihin rajaavat oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Ja Yleisenä kuviona näissä uudistuksissa on se, että lainsäädäntö ja valta voivat vaikuttaa kokonaisuudessaan oikeusjärjestelmään joudun toteamaan, että tähän mennessä komission esiin nostamat huolet tässä viimeisimmissä ehdotuksessa eivät ole saaneet vastakaikua Puolan puolella. Systeeminen riski oikeusvaltioperiaatteelle on edelleenkin olemassa. Ja nyt hieman sitten uusimpiin kehityskulkuihin oikeusministeri on nimennyt tuomareita. Tämä on todellakin johtanut tutkintaan niiden tuomareiden keskuudessa, jotka osallistuivat julkisen keskusteluun, antoivat julkisia lausuntoja reformista tai olivat esittäneet vaateita, mitä tulee näihin alustaviin päätöksiin. Tämän lisäksi todettiin, että tietyissä tapauksissa ministeriön esittämät eh, kurimitotoimet nimenomaan kieltäytyvät siitä, että tuomarit olisivat saaneet oikeudellista apua. Ja tätä taustaa vasten eh, viittaan siihen, mitä viisi tuomarialan järjestöä on esittänyt liittyen näihin uhkiin ja kurinpitotoimiin, jotka kohdistuvat tuomareihin, jos he kääntyvät eh, esimerkiksi EU-tuomioistuimen puolen ennakkopäätöstä varten. Kannattaa myöskin muistaa, että ennakkopäätöspyyntöjä on esitetty EU-tuomioistuimille useita eh, Puolan tuomioistuimista viisi erilaista. Ennakkopäätös pyyntöä on esitetty ja e, näistä ylimmistä tuomioistuimista ja enemmän vielä e, alemmista, ja nämä liittyvät niihin huoliin, jotka komissio omassa ehdotuksessaan on myöskin tuonut esiin. Ensimmäisessä tapauksessa tuomioistuin päätti hyväksyä e, nopeutetun menettelyn pyynnön ja 12. päivä helmikuuta on käsittely ensi vuonna. Ja huolestuttavaa on se, että reaktiona näihin vetoomuksiin EU-tuomioistuimen monia kriittisiä kommentteja esitettiin viranomaisten toimesta ja julkisen syyttäjän virasto jopa pyysi, että yksi tuomioistuin vetäisi tämän pyyntönsä pois. Mitä tulee sitten korkean, korkeimpaan oikeuteen täytäntöönpanoa eh, näiden eläkejärjestelyjen osalta on nopeutettu. Ja vaikkakin korkein oikeus toinen päivä elokuuta päätti keskeyttää näiden eh, säännösten toteuttamisen, ja vedota eh, tuo Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkopäätösmenettelyä varten. Kuitenkin esitettiin pyyntö mandaatin jatkamiselle seitsemää eh, korkeimman oikeuden tuomaria kohtaan heinäkuussa 15 tuomaria oli kieltäytynyt kestoehdotuksen tai jatkoehdotuksen esittämisestä. Lopputulema on sellainen, että syyskuusta eteenpäin 22-27 korkeimman oikeuden tuomarista, joita tämä asia koskee, on katsettu, että he ovat todellakin jääneet eläkkeelle. Mukana korkeimman oikeuden ensimmäinen presidentti, jonka mandaatti ja perustuslaki suojaa, joka päättyisi vasta vuonna 2020. 2020. 24. Eh, syyskuuta komissio päätti eh, viedä rikkomusmenettelyä eh, hyödyntäen Puolan EU-tuomioistuimeen. E ja komission esityksen jälkeen tuomioistuimen varapuheenjohtaja 19. päivä 10. päätti väliaikaisesti esittää väliaikaisia toimia, joilla korkeimman oikeuden riippumattomuus voidaan taata. Ja näihin välitoimiin mentiin välittömästi ja tämä mahdollisti sen, että kaikki komission vaateet huomioidaan. Viime perjantaina pidettiin kuolemistilaisuus eh, isossa kamarissa ja tuolloin tehdään sitten eh, lopullinen päätös näistä komission esittämistä väliaikaista toimista. Eilen varapuheenjohtaja esitti, että Puola tulee esittämään komissiolle raportin siitä, miten tämä päätös on täytäntöön pantu. Tässä vaiheessa komissio analysoi tämän esityksen yksityiskohtia. 22.10. esityksen pohjalta eh, ensimmäinen tuomari, korkeimman tuomari eh, katsoi, että on puuttuva näihin kysymyksiin ja komissio on saanut korkeammalta tuomioistuimelta tähän tästä ilmoituksen ja kaikki tuomarit on palautettu takaisin työpaikalle. On erittäin tärkeää, että tuomarit, jotka ovat töihin palanneet, voivat jatkaa täysin riippumatonta työtään, kunnes on saatu lopullinen päätös tuomioistuimelta. Ja olen huolissani siitä, että Puolan hallitus tuntuu ajattelevan, että lainsäädäntömuutos tarvitaan, että voidaan mahdollistaa näiden tuomareiden paluu töihin. Mutta tällaista muutosta ei ole kuitenkaan ehdotettu vielä tähän päivään mennessä. Tämän lisäksi olen huolissani siitä, että on saatu kansalliselta oikeudelliselta neuvostolta päätösolossa todetaan, että kyseiset tuomarit olisivat edelleenkin eläkkeellä. Ja tämä liittyy niihin huoliin, joita olemme esittäneet. Onko todellakin mahdollista taata riippumattomuus tämän kansallisen neuvoston toimesta? 17. syyskuuta eurooppalainen oikeusverkosto päätti keskeyttää Puolan kansallisneuvoston jäsenyyden tältä osin. Ja näitä toimia on tarkasteltava ja ymmärrettävä, että 17.10. perustuslakituomioistuin eh, katsoi, että olisi selvennettävä, eh, mitkä seikat näissä alustavissa eh, viittauspäätöksissä, jotka pohjautuvat EU-sopimuksen toimi, toimivuuteen eu sopimuksen sopimuksen toimivuudesta, miten ne on huomioitava eh, Puolan oikeudellisessa järjestelmässä ja toimitaanko tässä unionin perusarvoja vastaan. Artiklan 267 mukainen ennakkopäätösmenettely on yksi niistä pilareista, joka mahdollistaa EUn oikeudellisen kehyksen kokonaisuudessaan nimenomaan ähm, ähm, kaikki pohjautuu siihen, että kansalliset tuomioistuimet voivat tarvittaessa vedota ja kääntyä EU-tuomioistuimen puoleen, eikä tätä oikeutta voi purkaa. Ja Puolan oikeusasiamies totesi, että tässä on kyseessä äärimmäisen herkkä asia ja ilman oikeusperustaa olisi laittomasti eh, nyt sitten tilanteeseen puutettu ja nimetty tuomariin, mutta tämä esitys jouduttiin vetämään pois. Valitettavasti en voi kertoa myönteisestä kehityksestä vielä tänään. Se, miten on tartuttu näihin eh, väliaikaisiin toimiin, osoittavat sen, että on erittäin tärkeää eh, puuttua näihin huoliin. Tuomioistuimelta saadaan lopulliset päätökset näistä rikkomustapauksista myöhemmässä vaiheessa ensi vuonna. Ja ne kysymykset, jotka eivät rikkomusmenettelyyn liity, liity niiden osalta komissio on valmis tarkastelemaan Puolan kanssa vuoropuhelun perustuen sitä, miten asioissa on syytä mennä eteenpäin ja miten nämä seikat hoitaa. Ja painotan vielä kertaalleen sitä, että komissio toivoo kyllä Eh, vuoropuhelua Puolan hallituksen kanssa, jotta nämä asiat saataisiin hoidettua. Eurooppalaisittain asiat hoidetaan vuoropuhelun kautta, mutta kannattaa muistaa, että komissio on myöskin vastuussa sopimuksista ja niin ollen eh, vallanjako, se on todellakin taattava, koska siihen pohjautuu koko Euroopan unionin toimiminen ja Euroopan parlamentin tavoin myös Euroopan komissio ymmärtää, mikä on jäsenmaan oikeus uudistaa oikeusjärjestelmäänsä, mutta jos näin tehdään, niin se ei saa johtaa vaikuttaa siihen, että eh, vallanjako eh, eriyttäminen jollain tavalla eh, tästä kärsii ja että oikeusjärjestelmä saadaan poliittisen valvonnan alaiseksi. Näin ei voi olla, mutta kyse ei ole siitä, etteikö Puola saisi omaa järjestelmänsä uudistaa. Tämän olen sanonut jo usean otteeseen. Totta on se, että vuoropuhelun kautta toivoisimme, että tämä ongelma saataisiin hoidettua ja päästäisiin niihin konkreettisiin askeliin, joita tarvitaan. Ja vielä lopuksi muistuttaisin siitä, että oikeusvaltioperiaatteesta olemme vastuussa. Kaikki toimielimet ovat siitä vastuussa. Ja on erittäin tärkeää, että komissio ja Euroopan parlamentti tekevät yhteistyötä tässä asiassa jatkossakin. Ja tähän myös neuvostoa tarvitaan. Seitsemän artiklan menettelyssä neuvostolla on oma vastuunsa kannettavana. Eli vetoan Puolan hallituksen vielä kerran, Toivottavasti tämä kysymys saadaan hoidettua ja ratkaistua niiden periaatteiden pohjalta, jotka artiklan kaksi perustamissopimuksessa on kirjattu. Se kertoo siitä, keitä me olemme Euroopassa ja miten tällaisissa kysymyksissä voi edetä. Oikeusvaltioperiaatetta vallanjako on kunnioitettava ja oikeusjärjestelmän riippumattomuutta. Joka ikisellä Puolan kansalaisella on tähän oikeus, joka ikisellä EU-kansalaisella on tähän oikeus sillä niin kuin puheenjohtajanne totesi, EU-lainsäädännössä tilanne on sellainen, että kun puhutaan puolalaista tuomarista, puhutaan myöskin EU-tuomarista. Ja kun EU-lainsäädäntöä tulkitaan, niin silloin tietysti EU-tuomioistuin e tulkitsee myös e, <clears throat> Puolan tuomioistuimen lakia. Eli on erittäin tärkeää säilyttää mm, oikeusjärjestelmän riippumattomuus. Sitä tarvitaan, jotta oikeudellinen kehys ja järjestys EU:ssa toimii. Kiitos komission jäsen. Tässä osuudessa tasapainon vuoksi olisimme tarjonneet puheenvuoron myös hallitukselle, mutta aivan niin kuin jo selitin, Puolan hallitus ei ole halunnut osallistua tähän kuulemiseen niistä syistä, jotka teille selitin. Nyt menemme suoraan ensimmäiseen kysymys-vastaussessioon, jossa jäsenet voivat osallistua keskusteluun. Ensin kuuntelemme valtuuskuntamatkan jäseniä. Eli voitte kuulla heidänkin näkemyksiään ja kysymyksiään. Jotkut kollegoista eivät ole erinäisistä syistä paikalla, mutta ne, jotka ovat paikalla, saavat puheenvuoron. Onko Tomasevski paikalla? Ei. No Engel ensin. Edustaja Frank Engel, olkaa hyvä. EPPn valtuuskunta matkan jäsenenä, olkaa hyvä. Thank you, Claude. Kiitos, Claude. Voin olla aika lyhyt sanainen. Olosuhteet ovat jälleen sellaiset, että olemme saaneet vahvistuksen siitä, mitä me olemme jo pitemmän aikaa, useiden kuukausien on jo olettaneet. Matka Puolaan oli hetki, jolloin Puolan hallitus ja poliittiset viranomaiset, ainakin joita valtapuolue hallitsee, oli sellainen jolloin me ilmoitettiin, että meillä olisi siellä mitään asiaa olla. Meidän tietojenkeruumatkamme ei kuitenkaan johtanut mihinkään sen kummempaan sitten. Retoriikka, johon törmäsimme lukuisissa yhteyksissä, oli, ei ollut mitenkään ystävällishenkistä. Näyttää siltä, että olemme juuttuneet tähän aiheeseen, joka meitä nyt pohdituttaa, koska virallinen puola ei ole koskaan ilmaissut, että, että se olisi valmis menemään asiassa pitemmälle. He eivät ole tänään läsnä, mikä ilmaisee, että vuoropuhelu, jota komissio pyrkii, mikä on välttämätöntä, pyrkii viemään eteenpäin ja näytä tulleen kovinkaan intensiivisempään vaiheeseen, koska ei ole mitään havaittavissa olevaa halukkuutta Puolan hallituksella käydä vuoropuhelua komission kanssa, eikä meidän kanssammekaan ollut mitään suurta halukkuutta keskusteluun, kun kävimme Varsovassa syyskuussa. Ja ja tänäänkään täällä ei ole läsnä edes poliittisesti relevanttia viranomaisia puolesta. Kuitenkin meidän pitää pyrkiä jatkamaan sitä, että vaku, yritämme vakuuttaa puolen viranomaiset siitä, että tämä ei ole oikea tapa toimia. Yritämme vakuuttaa yleisen mielipiteen puolesta siitä, että olemme edelleen huolissamme ja että emme salli Puolan, halua jättää Puolaan, vaan haluamme tarttua niihin toimiin ja mekanismeihin, jotka, on, jotka ovat olemassa. Minä uskon, että viime vaaleissa Puolassa saimme viitteen siitä, ehkä, että näkemykset tulevat muuttumaan, että Puolan ihmiset saavat sellaisen vaikutelman, että hallituksensa on kenties lähtenyt sellaiselle tielle, joka saattaa viime kädessä johtaa heidät ulos Euroopan unionista, ja sitä he eivät halua, he eivät selvästikään halua sitä, joten uskon, että on meidän tehtävämme tukea Puolan ihmisiä – tässä äh, tilanteessa, eli siinä, että he pysyvät eurooppalaisen perheen täytäneisenä ja niiden periaatteiden mukaisesti, jotka ovat tyypillisiä meille ja millä tavalla, jolla me toimimme. Oikeuslaitoksen poliittinen ohjaaminen ei kuulu näihin periaatteisiin ja se on asia, joka puolen viranomaisten täytyy ymmärtää. Sekä Claude että komission jäsen sanovat, että kumulatiivinen vaikutus, joka toimenpiteillä on, joita on toteutettu Puolassa – on sellainen, että se johtaa poliittiseen oikeudenkäyttöön, ja poliittinen oikeudenkäyttö ei ole Euroopan unionissa hyväksyttävä ilmiö. Se on tehty selväksi, ja minun mielestäni pitää jatkossakin tehdä se selväksi. Kiitos Engel. Kiitos, edustaja Engel. Ja sitten Barbara Spinelli oli myös mukana valtuuskuntamatkalla. Hän on kuen edustaja. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää varapuheenjohtaja Timmermania hänen puheenvuorostaan. Minä olin mukana valtuuskuntamatkalla Puolassa. On hyvin tärkeää, että saatoimme tavata tuomareita. Ja hyvin tärkeää on myös tuomareille, että näitä asioita viedään eteenpäin sekä komissiossa että parlamentissa. odotukset ovat todella korkealla sen suhteen, minkälaisia vi- viestejä välitämme me täältä parlamentista ja toisaalta komissiosta. Kun katsomme artiklaa 7, en tiedä, onko muilla kollegoilla, jotka olivat mukana Puolassa, sama vaikutelma, mutta minun vaikutelmani on se, että nyt odotukset kohdistuvat nimenomaan oikeuslaitoksen suuntaan, ei, ei niinkään tämän artiklan 7 menettelyn suuntaan. Artikla 7 totta kai on tärkeä, ei siitä ole kyse. Euroopan parlamentin päätöslauselma luonnollisesti tarkkaan luettiin, mutta kun ajatellaan sitä vaikuttavuutta ja todennäköisyyttä, Eh, hyväksynnälle, niin näyttää siltä, että oikeuslaitos eh, toimii tässä ikään kuin majakan lailla, näyttää hieman suuntaa kaikille niille, jotka toivovat, että asiassa edistyttäisiin oikean suuntaan. Komission varapuheenjohtaja Timmermansille haluaisin sanoa seuraavaa. Ymmärrän kyllä, että hänen puheenvuoronsa rajoittuu oikeus alan kysymyksiin. Hänellä on omat tehtävänsä ja mekin olemme hyväksyneet täällä parlamentissa omat tekstimme. Mutta oikeusvaltion periaate sisältää myös perusoikeudet. Edelleenkin viittaa vierailumme Puolassa. Havaitsin vierailun aikana ja varmasti myös Claude Moraes valtuuskuntamatkan puheenjohtajana havaitsi saman. Moni, monet oikeudet ovat nyt Puolassa uhattuina, vaarassa. Ajattelen tässä esimerkiksi oikeutta riippumattomiin tiedotusvälineisiin. Ajattelen lisääntymisterveysoikeutta ja aivan erityisesti viittaan nyt aborttilainsäädäntöön. Sitähän ei hyväksytty tässä hallituksen haluamassa aivan äärikannassa, mutta tästä huolimatta se on uhkaava. Ja sitten toinen seikka, jonka havaitsin, on se äärimmäisen vahva rooli, joka kirkolla on liittyy, sehän ei ole eh, perustuslaillisen vallan omavasta organisaatiosta. Siitä huolimatta kirkko puuttuu hyvin voimakkaalla tavalla toimintaan. Kyse on myös kansalaisoikeuksista. Kiitos. Thank you, Spinelli. Kiitos, edustaja Spinelli. Edelliset edustajat olivat mukana valtuuskuntamatkalla. No sitten muut puheenvuoroa pyytäneet jäsenet. Just before we do that. Ennen kuin käymme lävitse puhujalistaan, niin haluaisin tarttua yhteen seikkaan, jonka edustaja Engel nostikin esille. Kyse on parlamentin asemasta ja statuksesta tämän Varsoman matkan suhteen. Valtuuskunnan jäsenet varmaan vahvistavat sen, että matkan lopussa totesimme, että ei tämä ollut mikään tiedonkeruumatka, vaan kyse on hyväksyntämenettelystä, jonka mukaisesti parlamentilla on virallinen rooli. Meidän tulee antaa hyväksyntämme komissiolle niille toimille, joihin sitten viime kädessä ryhdytään. Teimme tämän aivan selväksi Puolan viranomaisille kaikille äh, kumppaneille, jonka kanssa olimme asiaa käsittelemässä tässä yhteydessä. Ja kollegoiden on ymmärrettävä, että meillä on tässä aivan virallinen rooli, kun mekanismi on käytössä. E, e, var, e, ensimmäinen varapuheenjohtaja on korostanut tämän vuoropuhelun merkitystä ja mekin haluamme vuoropuhelua. Meillä on siinä tämä oma roolimme hyväksynnän antajana. Kiitos edustaja Engel siitä, että nostitte asian esille. Edustaja Boni on seuraavana listalla. Olkaa hyvä. I will speak Polish puhua Puolaa. Ensinnäkin haluaisin kiittää mm, niitä henkilöitä, jotka olivat tällä matkalla Puolaan. Kiitos tekemästä työstä. Odotan teidän raporttia, että sitä voidaan sitten keskustella, että voimme tehdä johtopäätöksiä. Haluaisin kiittää mm, erä Timmermansia hyvin vankasta faktojen ja tapahtumien esityksestä – ja hyvästä tilanteen tulkinnasta. Haluaisin myös sanoa, että on tärkeää se, mitä komissio teki, että komissio pyysi tuomioistuinta tekemään tällaisen tilapäisen asetuksen, koska olemme nyt tulossa tällaiseen juridiseen keskusteluun, ei pelkästään poliittiseen keskusteluun, vaan olemme siirtymässä juridisellekin alueelle. Ja ne, jotka nyt tänään sanovat, että Jälleen kerran kysymys on siitä, että arvostellaan Puolaa ja että miksi pitäisi tavata samassa hengessä, käydä keskustelua tässä hengessä. Sanon heille, että on hyvin yksinkertainen resepti ja se on se, että täytetään Euroopan tuomioistuimen määräys, joka koskee puolen ylintä oikeutta toiseksi, puolen korkeinta oikeutta. Sitten yhteistyö Euroopan tuomioistuimen kanssa ja eurooppalaisten instituutioiden kanssa. Ja se, että tällaista viittamattomuutta osoittaa siitä Puolan oikeusministeriölle tänään paikalla. Kun me kävimme keskustelua Unkarista, Unkarin oikeusministeri tuli parlamenttiin ja osallistui keskusteluun. Ja sitten se kolmanneksi, että täytetään kaikki suositukset, joita Euroopan komissio on muotoillut, jotka liittyvät oikeusvaltioon. Ja sen lisäksi, ehkä tämä on uneksimista, mutta että palataan päätöksiin, jotka koskevat perustuslakituomioistuinta, sillä jokainen maa, jokainen sivistynyt maa tarvitsee perustuslakituomioistuimen ja meidän pitäisi palata takaisin siihen, että miten tuhottiin oikeuslaitoksen rakenteet. Meidän pitäisi välttää sitä, että oikeuslaitos hajotetaan. Tämä on Kysymys, kysymys on siitä, että halutaan omistaa valtion rakenteet. Ja niin kuin monet sanovat, kysymys ei ole pelkästään oikeusjärjestelmästä, vaan myöskin julkisista tiedotusvälineistä, kansalaisjärjestöistä. Ja on syntynyt huolestuneisuutta myös siitä, miten vapaat markkinat ja miten rahoitusmarkkinat toimivat puolessa. Joten sanon nyt kollegoille, jotka varmaankin tulevat hyökkäämään minun kohtaan hetken kuluttua, että meidän pitäisi käyttää tätä mitä yksinkertaisinta reseptiä. Meidän pitäisi lopettaa Euroopan lainsäädännön rikkominen ja palata takaisin siltä tietä, vaikka emme olisi yhtä mieltäkään Euroopan tuomioiden kanssa kaikessa, me silti voimme harjoittaa yhteistyötä Euroopan unionin jäsenenä. Kiitos edustaja Boni. Sitten Malin Björk, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Ja kiitos komission varapuheenjohtajalle. Olemme kirjoittaneet teille kirjeen. Ehkä ette ole ehtineet vielä vastaan, mutta mainitsen asian tässä, koska kun puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta, kannattaa katsoa keitä ensimmäiset uhrit ovat olleet tilanteen huononemisen jälkeen. Ja mainitsen tässä muutaman seikan ja esimerkin. Esimerkiksi perustuslakituomioistuimen politisoituminen Eli eh, ja sitten eh, miten voidaan suhtautua aborttitapauksiin. Ja sitten tämä toinen eh, juttu, josta tehtiin päätös vetomustuomioistuimessa – LGBT-yhteisön eh, roolista. Ja tässä myöskin käännyttiin tätä tuomiota vastaan ja sitten esitettiin tuo perustuslakituomioistuimelle. Eli kun puhutaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta, on katsottava, mitä uhkia tämä kaikki aiheuttaa kansalaisille. Ja kun asiasta raportoimme, ja toivottavasti kollegatkin tämän huomaat, niin me täällä Euroopan parlamentissa olemme nämä yhteydet huomanneet jo aikaisemmin. Ja tärkeää olisi, että komissiokin seuraisi tilannetta ja katsoisi, että e, keihin tämä riippumattomuuden puute erityisesti kohdistuu. Sillä kannattaa muistaa, että tässä nimenomaan artiklan kaksi mukaiset seikat nousevat esiin. Edustaja Jurek, olkaa hyvä. E, bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Miałem nadzieję, że... E, ja toivoin, että pystyisin käyttämään puheenvuoron välittömästi valtuuskuntien, valtuuskunnan jäsenten jälkeen siksi, että minä, minut suljettiin tästä valtuuskunnasta siksi, että näyttää siltä, että Puolan europarlamentin jäsen ei voi osallistua keskusteluun Puolan viranomaisten kanssa. Tämä on hyvin erityinen oletus. Onneksi se kuitenkaan ei estänyt minua käymästä keskustelua Marek Trahun kanssa, joka on Puolan EU-suurlähetiläs. Hänen kanssaan saatiin käydä keskustelua puolessa ja hän pystyy käymään keskustelua puolen viranomaisten puolesta, mutta halusin kuitenkin nyt sitten sanoa jotakin aivan muuta pääaiheena. Nimittäin tässä on kyse vaarallisesta kehityksestä ajatellen Euroopan unionin toimintaa, ajatellen Puolan oikeuksia. Tässä keskustelussa minä toivon, että minä kuulen herra Timmermansin kannan. Kuten herra Timmermans tietää, ja useimmat meistä tietävät, siksi että olemme kiinnostuneet asiasta, tämä keskustelu, joka koskee Puolan oikeusjärjestelmää, on perustunut siihen, että on ollut tapauksia, jossa ei ole toteutettu pidätysmääräyksiä, jotka perustuvat mielivaltaisiin päätöksiin, joita jotkin jäsenvaltiot tekevät. Meillä on ollut tällaisia tapauksia. Esimerkiksi Italiasta italialainen tuo, tuomari kieltäytyi tästä. Poliittinen vapaus ei ole pelkästään kysymys joka koskisi suhteita tuomistunteen tai istuntojen välillä. Se on kysymys ennen kaikkea kansalaisten oikeus. Puolan kansalaisilla on oikeus siihen, että rikollisia rikollisasetetaan syytteeseen. Puolan kansalaisilla on oikeus turvallisuuteen. Me tiedämme kaikki, että ei pelkästään Euroopan komissio tai parlamentti, vaan myös jäsenvaltiot voivat sään perussopimusten mukaisesti voivat tehdä esittää syytöksiä, jotka liittyvät artiklan kaksi oikeaan toteuttamiseen. Se fakta, että kymmentä jäsenvaltiota niin sen, niitä sitten syytettiin näistä tällaisista, voiko se merkitä sitä, että kaikki nämä valtiot voivat lakata täyttämästä perussopimusten velvoitteita. Jos, jos Euroopan komissio katsoo, että, että tämä on sellaista, mikä on hyväksyttävää, eikä reagoi tähän päättäväisesti. Tämä on hyvin huolestuttavaa nimittäin, koska kysymys on Puolan kansalaisten oikeuksista ja Puolan valtion ensimmäinen tehtävä on suojella Puolan kansalaisia rikollisilta. Tämä ei ole pelkästään keskustelua, siis, joka koskee nyt Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin ja Puolan viranomaisten välistä keskustelua. Kysymys on myös siitä, että hyökätään Puolan yhteiskuntaa vastaan tai Puolan lainsäädäntöä vastaan. Minä henkilönä kunnioitan kollega Barbara Spinelliä sen, sen kannalta, miten hän tekee työtä, mutta olin kuitenkin hyvin yllättynyt siitä, mitä hän juuri sanoi. Se laki, joka on sosiaalinen aloite, joka liittyy aborttien lopettamiseen, on laki, jota vielä ei ole hyväksytty. Ja nyt katsotaan, että sillä olisi jotakin vaikutusta Puolan viranomaisiin, että siis puolalaisten oikeuksia pitäisi, pitäisi lopettaa, siksi joku muut haluavat tätä. Haluan sanoa teille yhden asian. Tämä sosiaalinen hanke Lopettakaa abortit on kansalaisten aloite. Ja puheenjohtaja, puhun nyt Claude Moraisista, hän ilmaisi pahoittelunsa siitä, että täällä ei ole Puolan viranomaisten edustajia – minä pahoittelen sitä, että täällä ei ole ketään sen aloitteen edustajaa, josta me nyt puhumme. Minä pyysin rouva Kaja Kodekia, joka Puolan lainsäädännön mukaan on henkilö, joka on oikeutettu edustamaan tätä aloitetta. Halusin, että hänen, hän olisi tullut tänne keskustelemaan tästä asiasta. Minä en ymmärrä, miksi hän ei ole täällä. Tässä itse asiassa kielletään, evätään yhteistyö yhteistyö, joka koskee Euroopan instituutioita ja kansalaistyöskuntaa, niin tänään sääntö pitäisi kunnioittaa koskaan kansalais- kansalaisyhteiskuntaa. Ja minä kovasti pahoittelen tätä, koska minä todellakin sanon, että en, en hyväksy sitä, mitä edustaja Spinelli sanoi kirkosta, koska sekin on osa kansalaisyhteiskuntaa ja kirkon viranomaisia, samoin kuin myöskin on, on tietyllä ja myöskin tiedolle yhteiskunta ja muutamia tahoja pitää kunnioittaa, koska ilman näitä tahoja yhteiskunta olisi rikas. Ja äh, kaikilla on oikeus esittää mielipiteitä, joita pitää itse oikeana ja osallistua tällaisen keskustelun yhteiskunnassa. Rova Spinelli kysyi Puolan lainsäädännöstä. Minä kertoisin vielä niille, jotka eivät ymmärrä sitä, että Puolan perustuslaissa todetaan, että me olemme kiitollisia esi-isillemme kristillisestä kulttuurista, jonka heiltä olemme saaneet. Käytännössä siis 17 artikla, joka koskee Euroopan, sopimusta Euroopan, joka on sopimuksessa Euroopan niin toiminnasta, siinä todetaan, että pitäisi olla vuoropuhelua kirkkojen kanssa tai uskonnollisten ö, tahojen kanssa. Ja minä en nyt oikein ymmärrä, mitä Euroopan unioni tekee, miten se täyttää tämän velvoitteen. Se, että arvostellaan yhteiskuntaa, joka hyväksyy jonkun muun argumentit, on minusta outoa. Ja halusin vielä antaa yhden asian pohdittavakseni valmistautuessani tähän keskusteluun. Minä vielä kerran luin Mitterrandin äh, teoksen, joka, joka liittyy tällaisiin kan- poliittisiin vallankauppauksiin. Ja François Mitterrand sanoi, että kaikki, jotkut eivät pysähdy mihinkään vain saavuttaakseen tavoitteensa. Hän lainasi Michel de Preta, joka on äh, ollut parlamentin toimija. Hän puhui laillisuudesta, joka ei vastaa valtion tarpeita – Hän kiinnitti tähän myös huomiota silloin, kun de Gaulle kirjoitti eli C-sopimukset. Nämä vertailut eivät ole perusteluja. Haluaisin vain todeta, että meidän ei pitäisi luoda mitään jakolinjoja Euroopan niin Meidän pitäisi keskustella kaikista näistä asioista. Täällä nyt keskustellaan, koska sitä, tällaisia keskusteluja käydään Puolassa. Emmekä me puhu täällä mulkoisista paineista. Ja viimeinen kommentti puheenjohtajalle. Sopimuksella on vartijansa, ja komission täytyy varmistaa se, että näitä sopimuksia noudatetaan. Muutenkin huolettiin siitä, että vallanjako toteutuu. Odottakaapa nyt lopullista tuomiota. Ja herra Timmermans ja herra Stovdiako äsken syytti Euroopan neuvostoa siitä, että se ei täytä komission äh, määräyksiä. Ei komissio voi määrätä jotakin, jos neuvostolla ei ole perusteluja, silloin meidän pitäisi olla ottamatta sitä huomioon. Ähm. No niin, kiitos. Kaczyński, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, mm, ja chciałam odpowiedzieć, że ja również nie uczestniczę. Kiitos totean, että en ollut mukana valtuuskunnan matkalla ja sovimme, että Puolan edustajat eivät osallistuisi kyseiselle matkalle. Varsovassahan käytiin keräämässä tietoja varsin objektiivisesti, mutta nyt kuultuaan niin nämä puheenvuorot, eräs kysymys nousi tässä mieleeni, varsinkin äskeisen herra Jurekin puheenvuoron pohjalta. Hän ähm, mainitsi tässä uudistusten tavoitteet. Äh, mitä varten näitä poliittisia uudistuksia tehdään? Eli nämä oikeudelliset ja julkishallinnon uudistukset, äh, miksi niitä tehdään? Ja tätä kysymystä on syytä tarkastella oikeusjärjestelmän muutokset, saadaanko menettelyt nopeammiksi kuin ennen ei, vaan päinvastoin. No, toimiiko järjestelmä nyt ammattimaisemmin? Ei suinkaan, koska eh, tiedämme, että ihmiset, joilla ei ole välttämättä ammattipätevyyttä, ovat päässeet eh, tuomarin tehtäviin ja oliko tarkoitus tehdä järjestelmästä reilumpi? Ei sitäkään, koska nyt vetomuksia on esitetty enenevässä määrin eh, toisin oikeusasteisiin. Eli siis tarkoitus tämän uudistuksen takana ilmeisesti ovat olleet jotain ihan muuta, eikä ole vaikea arvata, mitä ne ovat olleet kun nyt katsotaan sitä, miten näitä uudistuksen läpivyöty. Ensinnäkin se, miten haluttiin muuttaa tuomareita, haluttiin tehdä henkilöstö, henkilöstön muutoksia ja ylipäätään kurinpitokomitea, sen toiminta ja rooli jo osoittaa sen, että tarkoituksena ei suinkaan ollut eh, saada omat tuomarit virkoihin, vaan myöskin pystyä valvomaan muita tuomareita ja heidän toimintansa. Ja tavallaan myöskin esittää uhkia kurinpito toimista, vaikka toiminnan tulisi voida olla täysin riippumatonta. Eli tähän toivottavasti kiinnitetään vielä huomiota. Herra Timmermansin puheenvuorossa tämä äsken nousi myöskin esiin, eli että tämän tyyppiset kurinpitomenettelyt, niitä olisi esitetty tuomareille – esimerkiksi siten, että ei ole mahdollistettu asianajajan mukaan tuloa, jos tuomaria väärän tyyppisestä viranhoidosta syytetään. Eli kaiken kaikkiaan, kun tätä tilannetta tarkastellaan, tulee vaikutelma, että haluttiin ehkä näyttää jotain Euroopalle ja toisaalta tämä suuri korruptioskandaali, joka myöskin paljastui Puolassa ja joka liittyi talouden rahoituksellisen toiminnan valvontakomitean toimiin. Valvontakomitea Altian yksi omistajista näyttikin olevan yksi pankki. Eli kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että haluttiin vain monopolisoida oikeusjärjestelmän toimivuutta ja järjestelmää ylipäätään, ja se oli tavoitteena näiden uudistusten takana. Ja haluttiin järkyttää vallan jakoa. Haluttiin mahdollistaa valvonta aina, kun sitä vain halutaan. Ja tässä sitten tavoitteena se, että tietyissä rikoksissa olisi mahdollista päästä kuin koira veräjästä ilman minkäänlaista tuomiota. Eli todellakin kaikki mitä on yritetty tehdä selvästi osoittaa sen, että hyvää tahtoa ainakaan Puolan puolella ei ole, että saataisiin asiat jälleen oikeanlaiseen ruotuun. Kiitos kollegat. Komission jäsen on kertonut, että hän joutuu lähtemään noin äh, puoli neljältä. Nyt ei kovin pitkiä puheita sitten voida ottaa. Kahdeksan minuuttia oli pisin puheenvuoro tähän mennessä. Oma vikani myönnetään, olen pahoillani komission jäsen. Nyt lista sen kuin vain pitenee. Pyydän kollegoita puhumaan enimmillään kahden minuutin verran. Next is Mr. Voigt, please. Edustaja Voigt, olkaa hyvä. Ja, danke. Kiitos puheenjohtaja. Jotkut näyttävät yllättyneiltä siitä, että Puolan oikeusministeri ei tullut tänne että hän ei ole valmis vuoropuheluun, mutta sen aluksi pitäisi keskustella siitä, minkälaista vuoropuhelua täällä nyt tapahtuu tässä talossa. Onko se vuoropuhelu, jossa lopputulos on avoin? Ei. Odotetaan niiltä, jotka kutsutaan, että he alistuvat. Ja sitten kun puhutaan tuomarin riippumattomuudesta, millä on yhä enemmän sellainen vaikutelma, että tässä tarkoitetaan sitä, että tuomarin tulisi alistua – niille kyseenalaisille arvokäsityksille, joita EUlla on, jotka eivät useinkaan ole yhtä samankaltaisia kuin kristilliset arvokäsitykset. Kysymys on kristillissuuntaisesta maasta Puolassa, jossa tuomarille on itsestään selvää, että lapsen surmaaminen äidin ruumiissa, että se hyväksyttäisiin. Tällaisessa maassa ei ole helppoa myöskään antaa tukea homoseksuaalin väliselle avioliitolle. Tämä on asia, mikä pitää myös hyväksyä se, että joissakin maissa pätevät toisenlaiset arvot, ja että tässä talossa taistellaan siitä, että muslimeille myönnetään kaikki oikeudet, mutta samaan aikaan kuitenkin kristeiltä evätään oikeudet. Kristillinen länsimaa on kuitenkin saanut aikaan sen, mitä me olemme tänään. Jos te arvostelette tuomarin riippumattomuutta sen pohjalta, että muutetaan eläkeikää ja alennetaan 70-65 vuoteen, se osoittaa sen, miten selkeästi EU puuttuu, haluaa puuttua itsenäisen valtion itsemääräämisoikeuden alaan kuuluviin oikeuksiin. Minä toivon, että puolalaisten onnistuu edelleenkin nämä ponnistelut, joita te ja Soros ja muut EU-ssa ajavat ja pyrkivät viemään lävitse Puolassa ja Unkarissa, koska kyllähän puol- kristillisellä, kristillisellä länsimailla pitää olla mahdollisuus elää edes jossakin osin Eurooppaa vielä. Kollegat, komission jäsen joutuu poistumaan puolen neljältä paikalta, joten näin ollen suljemme puhujalistan. Sofi Intveld, Visnenska lisätään vielä listalle. Ja sitten komission jäsen saa puheenvuoron. Mutta nyt Sofi Intveld, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Jurekin puheenvuoron sisällön osalta totean, että ei tällä tavalla voi kohdella kollegoita. Näin paljon puheaikaa ja sitten puheaikaa ei jää muille, jotta päästäisiin todella keskustelemaan. No mutta kun ajatellaan, mitä edustaja Jurek todella sanoi, niin tämähän tuli esille myös edustaja Voitin puheenvuorossa. Nyt on kyseessä aivan erilainen agenda. Emme puhu teknisesti oikeuslaitoksen uudistuksesta. Tässä on aivan toisenlainen agenda kyseessä. Kyse on siitä, että naisten oikeudet tuhoetaan, LGBTI-yhteisön oikeudet tuhotaan, pluralismi tuhotaan, tuhotaan uskonnonvapaus, tuhotaan demokratia, ei vaan median vapaus ja viime kädessä siis demokratia. Tämä on se todellinen agenda, mistä on kyse ihan manifestikin on laadittu ja sen otsikkona on luonnon järjestyksen palauttaminen. Edustaja Jurek ja Voit haluavat tällaisen luonnonjärjestyksen. Eli kristityt, heteroseksuaalit, keskikäiset äh, valkoiset miehet saadaan valtaan ja kenellekään muulle ei anneta minkäänlaisia oikeuksia. Miksi ette puhu tästä aivan rehellisesti, eli mihin te pyritte oikein? Puhuitte pysyvästä vallankaappauksesta ja siitä, että kukaan e, on henkilöitä, jotka eivät pysähdy yhtään mihinkään. Tehän puhutte aivan itsestänne. Tämä on teidän todellinen agendanne. Minä tuen täysin sydämin kaikkia komission toimia Puolan hallituksen suuntaan. Puhutaan nyt aivan suoraan. Puolan hallituksella on todella ekstremistisiä näkemyksiä. Nyt emme puhu Puolan kansalaisista ja kansasta. Suurin osa kansasta on puolustanut nimenomaan niitä arvoja, joita suurin osa meistä täällä myös edustaa. Tätä ei pidä unohtaa. Toistuvasti näkemysten vaihdoissa komission kanssa olen korostanut sitä, että minusta me heikennämme omaa asiaamme, kun keskitymme näin tiukasti vain oikeuslaitokseen. Jos haluamme osoittaa, tunnistaa sen systeemisen rikkomusten luonteen, niin sitten meidän on perehdyttävä laajalla kirjolla näihin kysymyksiin. Aivan niin kuin kollega Maalin Björkkin sanoi, tästä on laadittu kirjekin. Eli esimerkiksi abortin täyskielto ja sitten kokoontumisvapauden rajoittaminen, oikeuslaitoksen vaarantaminen ja se, että tuomioistuinta, Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuksia ei tunnusteta oikeuslaitoksen uudistuksia käytetään edistämään juuri niitä aiheita, jotka tässä nostin esille. Minusta meidän on perehdyttävä siihen tapaan, jolla puolen viranomaiset murentavat oikeuslaitoksen perustaa ja tuhoavat myös kaikkia muita oikeuksia ja arvoja, joita pyrimme edustamaan. Kyse ei ole eh, Puolasta ja Puolan kansasta, vaan kyse on EUn arvoyhteisön eh, kokonaisuudesta ja koskemattomuudesta. Näitä arvoja meidän tulisi kiivaasti edistää, eikä käsitellä tätä kysymystä vain teknisenä asiana. Um, and now finally Mrs. Kiitos. Ja sitten edustaja Viesnieska, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen. Pohjimmiltaan sen jälkeen, mitä edellinen puhuja sanoi, voisin sanoa, että ei ole kovinkaan paljon lisättävää, koska hänen lausuntonsa osoittaa selkeästi sen, millä puolella ovat Puolan totaalisen opposition edustajat, jotka ovat täällä tänään tässä valiokunnassa, että minä olen puolalainen, minut on valittu Puolassa ja olen ylpeä puolalainen. Olen ylpeä siitä, että olen puolalainen. Minut valittiin, jotta edustaisin Puolaa hyvin yhdistyneessä Euroopassa. Haluan kertoa puheenjohtajalle, että tilanne sellaisena kuin sen esittelivät ne, jotka käyttävät puheenjohtajan minua, jotka on myös valittu Puolassa, ei vastaa todellisuutta. Edustaja Kudrietska puheenvuorossaan käytti kieltä, joka on suoraan sanottua asianomaita. Hän puhui puhdistuksesta, hän on siitä, että pidetään joku lieassa. Tämä on kieltä, joka on kaukana todellisuudessa, kun puolesta tällä hetkellä vallitsee. Tämä kuuluu onneksi edellisen menneen hallituksen toimintaa, koska silloin oli tuomarit, jotka antoivat päätöksiä puhelin sotien puhelta. Haluaisin kertoa teille, puheenjohtaja, että tilanne puolessa tällä hetkellä on todella loistava, koska Euroopan parlamentissa viime vuonna oli lausuntoja, jotka liittyivät itsenäisyysmarssiin, jossa loukattiin puolalaisia patriootteja. Haluaisin sanoa, että kun juhlittiin 100, Puolan itsenäisyys 100-vuotispäivästä 50 000 ylpeää puolalaista marssi rauhanomaisesti Varsovan kaduilla. Ja samoin tuhansissa kaupungeissa ja pienemmillä paikkakunnilla ihmiset juhlivat Puolan itsenäisyyden 100-vuotispäivää. Tilanne Puolassa siis on loistava, mutta, ja tämä on totta myös ajatellen oikeuslaitoksen uudistusta, ja minä toivon, että te rehellisesti mietitte vastausta, jonka Puolan hallitus antoi Euroopan komissiolle, ja että myönnätte, että muutokset johtavat Puolaa hyvään suuntaan. Mitä sitten tulee eläkeen alentamiseen? Minun täytyy sanoa, että aiemmin hallituksen päätöksissä eläkeikää korotettiin 12 vuodella puolalaisille maanviljelijöille – ja naisille, mutta teitä ei kiinnostanut olla aktiivisia ja tukea näiden ihmisten oikeutta valita, milloin he siirtyvät eläkkeelle. Kiitos. Uh, Kiitos. Kiitämme komission sen hänen kärsivällisyydestään. Jäsenet uh, pitivät kovin pitkiä puheenvuoroja, mutta kenties nyt voisitte vastata. Kysymyksiä kylläkään ei kuultu, enemmänkin kommentteja. Mutta nyt on teidän vuoronne. Kiitos. No, pyrin reagoimaan sanottuun ja myöskin vastaamaan muutamiin esitettyihin kysymyksiin. Ehkä nyt aluksi eh, ehkä seikka, joka herättää minussa eniten optimismia, puolalaiset itse. Kansalaisyhteiskunta elää hyvin vilkasta elämää. Puolalaiset ajattelevat itsenäisesti. Ilman heitä mitä ikinä me tekisimme komissiossa tai Euroopan parlamentissa, sillä ei olisi juurikaan merkitystä, mutta juuri puolalaisten itsensä vuoksi se, mitä me teemme, onnistuu loppujen lopuksi. Siksi, että suurin osa Puolan kansasta haluaa olla mukana tässä arvoyhteisössä nimeltä Euroopan unioni, suuri enemmistö. Ja minua on kritisoitukin viimeisten neljän vuoden aikana. Sanottu, että pidäpä nyt huoli, ettei käy niin, että se mitä teet johtaa siihen, että Eurooppa-vastaisuus vain lisääntyy Puolassa. Mutta totuus on se, että Euroopan myönteisyys on tällä ajanjaksolla lisääntynyt. Eli puolalaiset itse kyllä osaavat ajatella omilla aivoillaan, se on oikein hyvä asia ja he ajattelevatkin varsin eurooppalais, eurooppalaisesti. Ja tästä sitten jatkan kohtaan kaksi. Ja tämä liittyy eh, Puolan hallituksen toimiin ja niihin täällä jotka tukevat Puolan hallituksen näkemyksiä. Jos haluaa, että Puola on mukana arvoyhteisössä, niin kannattaa ymmärtää se, että jos näin on, niin silloin tiettyjä yhteisiä sääntöjä on noudatettava. Euroopan unioni tuo monenlaista hyötyä ja etua, mutta myöskin tiettyjä sääntöjä ja määräyksiä. Ja tämän klubin yksi pääsääntö liittyy siihen, että oikeusvaltioperiaatetta on kunnioitettava, koska muutoin tämä klubi ei oikein toimi kunnolla. Enkä nyt periaatteena halua tätä mainita, vaan ihan käytännönkin kannalta jo sisämarkkinammehan toimivat nimenomaan siksi, että kaikki toimijat voivat olla varmoja siitä, että EU-lakia sovelletaan kaikkialla ihan samalla tavalla. Vain tällä tavalla sisämarkkinat ylipäätään voivat toimia. Ja kuka sitten valvoo tilannetta? Kansalliset tuomarit. Kansallisten tuomareiden rooli on tässä ikään kuin eurooppalaisen tuomarin rooli. Ja jos kansaa lopullinen tuomari epäilee sitä, kuinka EU-lakia on sovellettu tietyssä jäsenmaassa, niin kyseinen tuomari voi kääntyä Euroopan unionin tuomioistuimen puoleen oikeaa tulkintapäätöstä varten. Ja tällöin eu tuomioistuin on ikään kuin kansallinen tuomioistuin. Ja vain tällä tavoin voidaan taata se, että EU-lainsäädäntöä sovelletaan kaikkialla EU:ssa niin kuin kuuluu. Ja jos sitten kansallinen tuomari ei voikaan toimia riippumattomasti tiettyjen ohjeiden takia tai siksi, että ei anneta hänelle mahdollisuutta kääntyä EU-tuomioistuimen puoleen, niin silloin yhtenäinen EU-lainsäädännön soveltaminen kärsii välittömästi. Eli tämä seikka on erittäin tärkeä muistaa. Eli jotta EU toimii tällaista tuomioistuinten riippumattomuutta tarvitaan ja myös tuomareiden riippumattomuutta ammattitaitoisuuden lisäksi. Ja tästä sitten siirryn tarkastelemaan tätä toista seikkaa. Perusoikeuksista voisi keskustella paljonkin, mutta se ei ollut aiheena tälle kuulemistilaisuudelle, joten siihen voidaan palata toisella kertaa. Mutta yleisellä tasolla perusoikeuksien suojeleminen on varsin henkilökohtainen asia ja asia, joka koskee joka ikistä yksittäistä kansalaista. Jokaisella kansalaisella on oikeus ymmärtää se, että lait suojelevat juuri häntä, samoin kuin kaikki kaikkia muitakin. Tässä ei tehdä eroa ihmisten välillä. Ja tämä on tärkeä elementti silloin, kun oikeusvaltioperiaatteesta EU-ssa puhutaan. Eikä eroa tule tehdä sen mukaan, mikä on ihon väri, mitä vakaumusta harjoittaa tai mihin yhteisöön kuuluu. Ei voida sanoa, että laki on vain enemmistön laki ja se lähtee sitten määrittelemään sitä, eh, miten vähemmistö tulee olla, ei näin. Eh, ja se on meidän määritelmiemme ytimessä. Kun katsotaan poliittisia ohjelmia, niin jos joku uskoo siihen, että kulttuurinen enemmistö ikään kuin määrää, niin eh, näin ei saa olla. Ja siksi meidän on, ja siksikin meidän on pidettävä huoli siitä, että tuomioistuimen ja oikeusjärjestelmän riippumattomuus säilyy, koska meillä on laaja kirjo erilaisuutta EU:ssa ja siitä huolimatta joka ikisen tulee voida tietää olevansa turvassa ja oikeusjärjestelmän suojelema. Saksalaisetkin, jos asia tarkastellaan EU-mittakaavassa, ovat vähemmistö. Ja todellakin näitä perussääntöjä tarvitaan, jotta joku tietty enemmistöryhmä ei lähde hyppäämään niskan päälle. Ja tämä menee hieman pidemmälle kuin tämän päivän kokouksena. No ketkä ovat sitten ensimmäiset uhrit, jos näin ei toimita? No vähemmistöt tietenkin, näinhän se aina menee. Ei nyt sattumalta tälläkään kertaa ole niin, että juuri vähemmistöt ovat kovien paineiden alla. Entäpä sitten seuraamuksista, niin kuin jo totesin, tästä ihan de facto seuraa se, että EU joutuu reagoimaan, jos sääntöjä ei noudateta. Ja jos Puolan kanssa haluaa olla mukana EUn arvoyhteisössä, niin silloin arvoja on suojeltava turvattava. Se on joka ikisen viranomaisen, kansallisenkin viranomaisen velvollisuus. Ja sitten eh, komissio valvoo sitä, että sopimuksia noudatetaan ja eh, näin tulee tehdä. Herra Jurek nosti esiin Puolan oikeudet. No kommentoin tätä asiaa hieman omalta kantilta, niin ilman muuta komission kantilta, ja tämä näkemys poikkeaa siitä, miten herra Jurek asian näkee. Eli tuomarihan voi silloin, jos halutaan saada EUn oikeudellinen alue toimivaksi, niin jos joudutaan jossain tilanteessa karkottamaan henkilö toiseen maahan, niin siinä vaiheessa, kun tuomari tämän päätöksen tekee, on pidettävä huoli siitä, että tämä henkilö että hänen osaltaan oikeus toteutuu tässä toisessa maassa riippumattoman tuomioistuimen toimesta. Ja jos tämä nyt sitten kyseenalaistuu näiden kumulatiivisten seikkojen vuoksi, joita nyt on nähty Puolan osalta, eli että poliittinen taho valvoo tuomioistuinta, niin silloin tietysti on ruvettava miettimään, tehdäänkö päätös mahdollisesti sitten tuomioistuimen riippumattoman sellaisen toimesta vai mahdollisesti poliittisin perustein. Ja tämä on myöskin seikka, johon nyt törmätään. Ja jotta estetään, ettei tämä kehitys jatku ja jotta voidaan voidaan pitää huoli siitä, että kaikki saavat rikoksistaan tuomion riippumattomalta tuomioistuimelta, niin herra Jyrekin, jos todella haluatte auttaa kansalaisia siinä, että kaikki voivat luottaa sitä, että rikolliset saadaan kaltereiden taakse, niin paras apu ja lääke tässä on se, että taataan riippumaton oikeusjärjestelmä, riippumat tuomioistuimet. Ja että jos tällainen karkotuspäätös tehdään, se voidaan huoletta hoitaa silloin, kun toisena osapuolella on puolella myöskin. 17 artikla ja tuon liittyvä vuoropuhelu. Varsin usein tällaista käydään silloin, kun olen vuoropuhelua käynyt esimerkiksi katolisen kirkon edustajien kanssa Puolassa. Ja tässä vuoropuhelussa on muistettava se seikka, että olen ollut yhteydessä näihin tahoihin ja tällöin aina sitten viitataan oppiin voitivan oppiin, jossa todettiin, että perustuslakia on kunnioitettava jäsenmaassa ja näin onkin. Ja se on myöskin katolisen kirkon opin mukainen asia. Ja minä ihan niin kuin tekin uskomme, uskon kyllä, että kun puhutaan kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelumasta, niin totta kai kirkonkin rooli on merkittävä. Tästä olen ihan samaa mieltä samoin kuin ollaan yhteydessä muihin järjestöihin, jotka eivät ole uskonnollispohjaisia. Eli tässä varmaankaan ei mitään väärinkäsityksen vaaraa ole. Ja sitten vielä eräs minulle tärkeä seikka. Herra Vaktilla ja minulla on varsin erilaiset näkemykset yhteiskunnasta. En voi yhtyä herra Vaktin kapeaan määritelmään siitä, mitä kristittynä oleminen tarkoittaa. En myöskään voi yhtyä siihen miten laajasti ja syvästi hän ihailee herra Vladimir Putinia. Eli Puolan, puolalaisille sanoisin, olkaapa varovaisia, varovaisia, kun kuuntelette ihmisten puheita, kiinnittäkää huomiota siihen, keiden puheita noudatatte tai seuraatte. Thank you very much, Commissioner. Kiitos komission sen. Näin tämä osuus saadaan päätökseen. Kiitos teidän ajastanne ja vastauksista. Kollegat, ennen kuin menemme toiseen osuuteen, institutionaaliseen osuuteen, mehän totesimme jo, että kyse on komission käynnistämästä prosessista ja parlamentilla on hyväksynnän antajan rooli. Tässä aivan lyhyt kommentointi sekä Itävallalta että Romaanialta puheenjohtajavaltioina. valtioina mikä on tämänhetkinen tilanne tämän prosessin suhteen. Pyydämme nyt Philip Bittneriä, oikeudellista neuvonantajaa pysyvästä edustustosta, kommentoimaan tilannetta Itävallan puheenjohtajavaltion nimissä. Ja tämän jälkeen sitten Romanian edustaja hyvin lyhyesti kuvailee, millaisena he näkevät tämän prosessin tämänhetkisen vaiheen. Okay, Mr. Bittner, please go ahead. Herra Bittner, olkaa hyvä. Thank you very much. Honorable Chair. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Oikeusvaltio on yksi unionin perusarvoja ja riippumaton oikeuslaitos on avaintekijä sisämarkkinoiden toiminnalle ja oikeuslaitoksen oikeusväliselle yhteistyölle. Joulukuussa 2017 komissio käynnisti artikla 7 menettelyn Puolan osalta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen menettely on käynnistetty. Haluaisin lyhyesti kertoa teille, mitä on tapahtunut sen jälkeen. Ensimmäinen tilaisuus käsitellä tätä seitsemän menettelyä, se oli käynnistetty, oli yleisten asioiden neuvosto 27. Heinäku- helmikuuta ja tuossa eh, komissio kertoi ministerille tilanteesta ennen kaikkea keskustelusta Puolan kanssa ratkaisun löytämiseksi. Seuraavissa kokouksissa, joita yhdessä, yhdessä sen neuvostolla oli 20. maaliskuuta, 7. huhtikuuta ja 14. toukokuuta, komissio piti ministerit ajan tasalla kehityksestä Puolassa. Ministerimäisivät tukensa sille, että jatkettiin vuoropuhelua. Vuoropuhelun yhteydessä, että komissio kävi Puola, hyväksy tiettyjä muutoksia lainsäädäntöönsä. Komissio kuitenkin katsoi nuo muutokset riittämättömiksi Nimenomaan ajatellen päähuolenaiheita. Tätä taustaa vasten komissio vieresti kuulemisen Puolan kanssa. Tuo tapahtuu yleisten neuvostossa 26. kesäkuuta ja ministerit käyvät syvällisen keskustelun Puolan kanssa huolenaiheista, jotka oli esityksessä määritelty. Tarkoituksena tästä tätä ovat ollut erityisiä menettelyjä, jotta jäsenvaltioiden menettelyyn liittyvät oikeudet oli varmistettu. Ensimmäisessä yleisessä neuvostossa 18. syyskuuta Itävallan ministeriökaudella tapahtui toinen istunto tässä kuulemisessa ja menettely oli samankaltainen kuin kuulemisessa, joka oli pidetty neuvostossa 26. kesäkuuta. Ministerit jatkoivat syvää vuoropuhelua Puolan kanssa. Kysymykset, joita Puolalle esitettiin, koskivat ennen kaikkea tuomareiden puolueettomuutta ja takuita sille, että Puolan oikeuslaitos noudattaa edelleen oikeusvaltion periaatteita. 16. lokakuuta yleisessä neuvostossa komissio esitti päivityksen kehityksestä, joka liittyy oikeuslaitoksen uudistuksen puolessa. Ministeri toistivat sen, että on tärkeää, että kaikissa jäsenvaltioissa ylläpidetään oikeusvaltiota ja ilmaisivat tarpeen sille, että saadaan tuntuvaa kehitystä. Viimeisimmässä yleisessä neuvostossa 12. marraskuuta Ministerit saivat jälleen päivityksen komissiolta. Itämaalta puheenjohtajavaltiona nyt valmistelee viimeistelyä sen neuvoston kokousta tänä vuonna 11. joulukuuta ja tarkoitus on, että artikla 7 menettelyä koskee Puola otetaan jälleen etyslistalle. Puheenjohtajavaltio ottaa asian vakavasti ja siksi se on edelleenkin vienyt keskustelua eteenpäin yleistässä neuvostossa kunnioittain menettelyä artiklan 7 puitteissa. Samaan aikaan me toivomme, että vuoropuhelu komission ja puolen välillä eh, kantaa hedelmää. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Um... Kiitos, herra Pitna. Romanian kausi lähestyy. Pysyvän edustuston oikeudellisen osaston päällikkö on paikalla mitä muita kysymyksiä mahdollisesti on käsitelty ja mitä tullaan käsittelemään Romanian kaudella. Aivan lyhyesti, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet ja myöskin komission neuvoston edustajat. Kiitos kutsusta ja siitä, että voimme lyhyesti kertoa eh, siitä, miten 7 artiklan mukainen menettely on tarkoitus toteuttaa tulevalla Romanian puheenjohtajuuskaudella. Lähteä siitä, mitä jo aikaisemmat puhujat ovat sanoneet. Oikeusvaltioperiaate on yksi Euroopan unionin perusarvoista ja kirjattu sopimuksiin, ja tätä ei ole kiistäminen. Lähdemme tietysti liikkeelle siitä, mihin edeltävä puheenjohtaja on jäänyt. Ja tässä edeltäjämme Itävalta jo kertoi omasta tilanteestaan ja ajoimme ilman muuta omalla kaudellamme suhtautua riittävällä vakavuudella tähän asiaan ja sopimuksia kunnioittain. Ja haluamme painottaa sitä, että seitsemän artiklan kappale yksi puhuu niin sanotusta ennaltaehkäisevästä menettelystä oikeusvaltioperiaatteeseen liittyen. Ja tältä pohjalta katsomme, että painotukset tulisi asettaa siten, että mahdollistettaisiin rakentava vuoropuhelu osapuolten välillä – ja omalta osaltamme pyrimme helpottamaan tämän mahdollistumista ja rohkaisemaan vuoropuheluun. Ja tietysti toivomme, että tärkeimmät vuoropuhelun osapuolet, eli Puola ja Euroopan komissio, jatkavat yhteydenpitoa mahdollisimman rakentavasti, jotta sitten eh, tässä päästään eteenpäin, kunhan päädytään omalle puheenjohtajuuskaudellemme. Kiitos sekä Itävallan että myös Romanian edustajalle. Olemme näistä puheenvuoroista kiitollisia. Sitten siirrymme institutionaalisen paneelin osuuteen. Tänään kuuntelemme ensinnäkin äh, emeritusprofessori John-Claude Scholzemin puheenvuoron. hänen edustaa Venetsian komissiota, sitten Keith Stark, Euroopan tuomarineuvostojen verkoston puheenjohtaja ja tohtori Adam Bodnar, Puolan oikeusasiamies. Hän on ihmisoikeusvaltuutetun toimistosta. Tervetuloa kaikille kolmelle puhujavieraillemme. He kaikki saavat 10 minuutin puheajan. Pyydän teitä siirtymään tänne korokkeelle. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Venetsian komissio on käsitellyt syvällisesti Puolan tilannetta vuosien 2016 ja 2017 aikana. Puhuja mikrofoni ikävä kyllä ei ole päällä. Ääni kuuluu puheenjohtajan mikrofonista. En ole koskaan aikaisemmin kokenut näin vaikeata monimutkaista ainetta aihetta teknisesti, poliittisesti tai tunteidenkin kannalta. Vuonna 2006 annoimme maaliskuussa ja lokakuussa äh, kannanottomme ja tämä johti sitten perustuslakituomioistuimessa muutoksiin. On myös annettu kaksi muuta lausuntoa joulukuussa 2017. Se käsitteli syyttäjälaitosta ja toinen käsitteli tuomarineuvostoa korkeinta oikeutta ja tavallisten tuomioistuinten järjestelmää. Vihollisuuksien käynnistyminen, jos näin voi ilmaista, kohdistui ensinnäkin perustuslakituomioistuimeen. Jotta voimme ymmärtää tilanteen, niin täytyy palata takaisinpäin aina vuoteen 2015, kun valtaan tuli laki- ja oikeuspuolue. Ja silloin kansallisfoorumi oli hallituksen johdossa ja silloin parlamentin alahuone hyväksyi tarkistuksen, jonka pohjalta nimitettäisiin viisi tuomaria silloin, kun nämä virat vapautuisivat koko vuoden 2015 aikana. Ja sitten jos kolme näistä mandaateista päättyisi tällä kaudella, niin kaksi muuta sitten päättyisivät seuraavalla kaudella. Näin perustuslakituomioistuin päätti kahdessa päätöksessään joulukuulta 2015. Nämä päätökset eivät koskaan sitten tulleet äh, Puolan viranomaisten täytäntöön panemiksi. Kolme tuomaria, jotka on äh, sääntöjen mukaisesti hyväksytty korkeimpaan tuomioistuimeen, perustuslakituomioistuimeen, eivät koskaan voineet äh, virkavalansa vannoa ja uusi parlamentti sitten nimitti viisi uutta tuomaria, kaksi sen mukaisesti, mitä perustuslaki tuomioistuin oli päättänyt, ja kolme muuta tämän saman päätöksen vastaisesti. Tasavallan presidentti välittömästi hyväksyi viiden tuomarin äh, valan. Puolan viranomaiset odottivat kiihkeästi sitten presidentin Andres Reslinskin kauden loppua tuomioistuimessa. Tämä tapahtui joulukuussa 2016 ja silloin hyväksyttiin uusia lakeja. Nimitettiin uusi tuomioistuimen presidentti hyvin hankalissa olosuhteissa ja presidentin ensimmäisenä toimena oli sallia se, että nämä kolme eh, perustuslain vastaisesti nimitettyä tuomaria pääsi virkaansa. Tämä tilanne on jatkunut näihin päiviin saakka ja luonnollisesti tämä vaarantaa eh, perustuslakituomioistuimen kokoonpanon. Eh, sen kokoonpano on perustuslain vastainen. Nämä ongelmat liittyvät tuomioistuimen koostumukseen. Tämän rinnalla on myös muita tarkistuksia, jotka pyrkivät sen toiminnan muuttamiseen. Näiden tarkistusten muutosten tarkoitus on hidastaa ja jopa estää tuomioistuimen toimintaa. Tästä vain yhtenä esimerkkinä totean, että tuomioistuimen käsittelyssä ei voitu tehdä päätöksiä kuin vain, jos 13-15 tuomarista oli paikalla ja lain perumisia voidaan tehdä vain kahden kolmasosan enemmistöllä. Venetsian komission kritiikki maaliskuussa 2016 oli todella tiukkaa. Perustuslaki tuomioistuin jopa peruutti nämä muutokset. Kaikesta huolimatta hallitus kieltäytyi julkaisemasta tätä päätöstä, niin aivan niin kuin muitakin päätöksiä tämän jälkeen, vaikkakin perustuslaki määrää, että nämä päätökset on välittömästi julkaistava. Venetsian komission toinen lausunto oli keskusteluissa lokakuussa 2016 ja se käynnistyi Euroopan neuvoston pääsihteerin toimesta. Jälleen kerran tätä tuomioistuinten asemaa, perustuslakituomioistuimen asemaa käsittelevää lakia haluttiin muuttaa. Venetsian komissio näissä tapauksissa osallistuu keskusteluihin, mutta Puolan viranomaiset kerta kaikkiaan vain jättivät tämän kollegiaalisen keskustelun huomiotta. Tietysti tiettyjä ylilointeja on myös korjattu, mutta on aivan ilmeistä, että Puolan viranomaisten pääpyrkimyksenä oli voittaa aikaa ja valmistautua ottamaan koko oikeuslaitos ikään kuin holhoukseen silloin, kun entinen presidentti vuonna 2016 jätti virkansa aivan niin kuin aiemmin jo kerroin. Tämän jälkeen perustuslaki tuomioistuin on nähnyt arvovaltansa murentuvan ja myös tapausten määrä on kärsinyt. Useita vetomuksia on vedetty pois. Tämä on erityisen tärkeää, koska useat lait on nyt hyväksytty, eikä ole käytännössä minkäänlaista perustuslaillista valvontaa tämän lainsäädännön suhteen. Päinvastoin perustuslakituomioistuin on nyt jonkinlainen oikeusväline hallituksen käytössä – jota hallitus käyttelee halunsa mukaan. Sitten on syytä panna merkille ensinnäkin laki, joka käsittelee eh, yleistä syyttäjälaitosta ja Venetsian komission lausuntoa tästä, joka hyväksyttiin joulukuussa 2017. On olemassa erilaisia organisaatiomalleja syyttäjälaitoksessa ja syyttäjiä ei voida vertailla tuomareihin, mutta tässä uudessa laissa Puolassa on hämmästyttävää se, että tässä ikään kuin tapahtuu täysi ja kattava fuusio se oikeusministerin ja toisaalta syy, yleisen syyttäjän viran välillä. Kun huomioimme tämän seikan ja kaikki ne valtuudet, joita oikeusministerillä on suhteessa tuomioistuimiin, niin todella vaarana on tässä vallanjako ja sen epäselvyydet. Edelleenkin joulukuussa 2017 äh, Venetsian komissio antoi kantansa kolmeen äh, muuhunkin lakiin. Kyseessä oli korkein oikeus ja muut tuomioistuimet. Ensinnäkin, kun kyse on tuomarin neuvostosta, jonka tehtävä on taata tuomarilaitoksen riippumattomuus perustuslain mukaisesti. 15 jäsentä, jotka edustavat tuomareita, heitä ei enää nimitetä äh, tuomareiden toimesta niin kuin aiemmin oli ollut, vaan parlamentin alahuone hoitaa nimitykset. Poliittiset nimitykset ovat siis hyvin todennäköisiä. Tällä hetkellä kaikki jäsenet on nyt äh, erotettu virastaan ja heidät korvataan. Korkeimmassa oikeudessa on nyt aivan uusi malli käytössä. On luotu kaksi uutta kamaria, toinen kurinpitoon tarkoitettu kamari ja toinen, joka käsittelee poikkeuksellisia muutoksen hakuja. Eli tämä on suuri innovaatio. Näin voidaan kyseenalaistaa viimeisten 20 vuoden aikana annettu tuomioistuinten päätökset, jos, jos todetaan, että tällainen on tarpeen ja tarkoitus on sitaatti varmita, varmistaa oikeuden, sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Tässä on muistumia neuvostoaikojen oikeuslaitoksesta. Joka tapauksessa oikeusvarmuus tässä todellakin vaarantuu ja edelleenkin korkeimmasta oikeudesta. Tuomareiden eläkeikää alennettiin välittömästi 70-65 vuoteen. Tämä toimenpide koskee noin kolmatta osaa tämänhetkistä tuomareista ja tällä tavalla voidaan luoda uusia virkoja hallituksen käyttöön. Vieläkin ilmeisempää on se, että nämä tuomarit voivat pyytää tasavallan presidentiltä sitä, että heidän virkansa, viranhoitoansa jatketaan. Ja tämähän on hyvin tiedossa, koska aivan niin kuin muistutettiin, meillä on olemassa myös Euroopan unionin tuomioistuimen päätösaiheesta. Ja vielä tavallisista tuomioistuimista sen verran, että tuomioistuimilla on Puolassa hyvin laajat valtuudet, mutta järjestelmä on luotu hyvin hierarkisesti. Alemman tuomioistuimen presidentit ovat vastuussa suhteessa korkeampaan tuomioistuimeen ja he taas puolestaan vastaavat oikeusministerille. Oikeusministeri voi kääntyä mm, kääntyä alempien tuomioistuinasteiden presidenttien puoleen, voi kumota heidän virkansa ja tässä sitten vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö, kun määritellään uutta kokoonpanoa näihin tuomioistuimiin. Tarkoitus tälläkin toimenpiteellä on antaa entistä enemmän toimivaltuuksia oikeusministerille. Aivan niin kuin jo totesin, on korostettava sitä, että oikeusministeri on myös samanaikaisesti yleinen syyttäjä. Ja tämä todella eksponentiaalisesti lisää hänen äh, valtuuksiaan oikeuden alalla. Ei ole enää olemassa todellista perustuslaillista valvontaa. Oikeusministerin ja yleisen syyttäjän tehtävät on nyt yhdistetty, sulautettu toisiinsa. Näin syyttäjälaitos ei voi toimia riippumattomasti. Tuomarin neuvosto toimii nyt holhouksessa niin, että tuomarit eivät ole enää siitä vastuussa, vaan äh, parlamentin äh, alempi kamari. Sitten on näitä poikkeuksellisia muutoksenhakuja, jotka mahdollistavat sen, että voidaan antaa myös jo päätetyissä tapauksissa uusia tuomioita. Äh, välittömästi on laskettu tuomareiden eläkeikää korkeimmassa oikeudessa ja raskauttavana seikkana on se, että nämä tuomarit voivat pyytää jatkoa tasavallan presidentiltä ja vielä viimeiseksi on mahdollisuus sille, että tuomioistuinten presidentteihin kohdistuu kovaa painetta, koska tämä rakenne on tällainen pyramidin kaltainen ja huipulla on oikeusministeri. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitos. Thank you very much indeed, Professor Scholzem. Kiitos professori Scholzem Venetsian komission viesti on hyvin painava. Näin ollen toimitamme teidän puheenvuoronne myös valiokunnan jäsenille. He voivat perehtyä puheenvuoronne tarkemmin. Olkaa hyvä, voitte, voitte mielellään pysyä vielä paikallanne. Meillä on vielä kysymys-vastaussessio ja voitte sitten vastata jäsenten kysymyksiin. Seuraavaksi listalla on Kesterk, mutta ennen sitä jäsenet ovat vielä kyselleet tämän tapahtuman posterista. Se näyttää tältä. Puolalaiset jäsenet tietävät, että kyse on Gdanskissa olevasta patsaasta oikeus. Kenties muut kollegat eivät kuvaa tunnistaneet. Yleensä posterit eivät ole kovinkaan hienoa, mutta tällä kertaa tämä on kyllä ihan komea. Hyvä muutos. Oikeastaan tämä on minusta paras laatuaan toistaiseksi. Seuraavaksi kuuntelemme Euroopan tuomarineuvostojen verkoston johtajan puheenvuoron. Ja jälleen totean, että kun olimme valtuuskuntamatkalla, meillä oli hyviä kokouksia. Kesterk on tämän verkoston johdossa. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Thank you for the kind invitation. Kiitos ja kiitos ystävällisestä kutsusta osallistua kuulemistilaisuuteen Euroopan tuomarineuvoston verkostosta. Siihen kuuluu 24 neuvostoa eri puolilta Euroopan unionia tai riippumattomia tahoja, jotka kantavat vastuun oikeudellisiin kysymyksiä siitä, että oikeus toteutuu puolueettomasti oikeusjärjestelmät ovat aiheenamme, eivät yksittäiset tuomarit. Kyseessä on istunnallinen eh, verkosto, joka tarjoaa tällaisen puskurin eh, toitantöön panevan ja lainsäädäntövallan ja toisaalta sitten tuomarivallan välille. Kerron hieman siitä, miksi nyt on tapahtunut se, mikä tapahtui vuonna 2018, eli ei enää otettaisi mukaan Puolan kansallista tuomarineuvostoa. Kerron hieman prosessista, jota noudatettiin, ja sitten itse sisällöstä muutamalla sanalla. Ensin prosessista siis, niin kuin tiedätte, 2015 syksyn jälkeen Laki- ja oikeuspuolue on ryhtynyt muokkaamaan Puolan oikeusjärjestelmää. Ehdotettiin muutosta ja esitettiin myös uusia lakeja. Puolan parlamentti muutti sitten näitä lakeja, jotka koskevat eh, tuomioistuinta, eh, tuo, normaaleita tuo, tuomioistuimia, myöskin korkeampaa tuomioistuinta ja todettiin, että kaikissa eri vaiheissa, jos uudistuksia tehdään, tarvitaan eh, oikeusjärjestelmän mukana ja Tällä halutaan taata se, että uudistukset ovat tehokkaita ja toisaalta, että luottamus säilyy. Puolan hallitus ei kuitenkaan ottanut oikeusjärjestelmän edustajia millään tavalla mukaan, vaan esitti ainoastaan suoraan näitä lakimuutoksia. 2016 vuodesta alkaen Yleinen neuvosto usean otteeseen viittasi tähän lakiluonnokseen ja toi esiin huolensa nimenomaan liittyen eh, tulevan neuvoston riippumattomuuteen. Oltiin huolessaan siitä, että tuleva neuvosto ei välttämättä enää olisi niiden sääntöjen mukainen, jotka sitovat näitä verkoston kuuluvia eh, tahoja. Puolan hallitus ei kuitenkaan näihin havaintoihin reagoinut eikä ryhtynyt vuoropuheluun, vaan hallitus näistä huolista riippumatta vei eteenpäin omia uudistuksiaan sen jälkeen, kun saatiin 2008 tammikuussa laki mm, valmiiksi, tämä taho lähetti kysymyksen asiasta ja sitten eh, tuomarin verkosto esitti tästä vastauksen, jonka eh, board hyväksyi. 2018 sitten keväällä eh, verkosto kävi Puolassa ja olimme yhteydessä myöskin korkeimman oikeuden puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan ja olimme yhteydessä myöskin tuomariverkoston foorumin jäseniin. ja kirjallisia vastauksia lähetettiin eh, valtuuskunnalle, joka oli kysymyksiä esittänyt ja myöskin lisätietoja esitettiin. Ennen kuin menen lain yksityiskohtiin. Mainitsen lyhyesti, että johtokunta ja kaikki jäsenet ovat todella pahoillaan siitä, että nyt oli oli syytä ottaa esiin tämä kansallisen tuomarineuvoston jäsenyysasia. Todellakin erittäin tärkeänä pidetään tätä verkoston työtä ja eri tahoissa ja hankkeissa ja johtokunnissa on nimenomaan tätä työtä pidetty arvokkaana. Ja nyt sitten hieman asian sisällöstä. Ensimmäisenä huomiona toteaisin, että olisi tarkasteltava näitä lakeja myös siihen, mitä on sanottu tuovallisista tuomioistuimista ja korkeimmasta tuomioistuimesta, perustuslakituomioistuimesta. On varsin selvää, että nyt eh, tässä on syntynyt selvä kytkös oikeusjärjestelystä vastaavien tahojen ja hallituksen välillä. Ja tässä myöskin valvova suhde on syntynyt. Ja meidän mielestämme syyt, jotka Puolan hallitus ovat, on esittänyt, ei ole syy voida luopua ja oikeusjärjestelmän puolueettomuudesta. Ja keskityn pelkästään lakiin, joka liittyy kansantuomarinneuvoston tässä uudistuksena on se, että jäsenet eivät ole suoraan valittuina muiden tuomareiden kautta, vaan parlamentti tekee valinnan. Parlamentti voi nimetä tuomarin, ja jos 25 tuomaria tukee, tämä päätös menee läpi. Ja tällainen sääntö on lähtölaukaus sille, että tuomarit eivät enää ole riippumattomia, koska tuomarit tulisi tulla valituksi enemmistöäänin toisten tuomareiden keskuudesta. Ja tätä standardia, jos ei noudata, se ei välttämättä tarkoita sitä, ettei tuomarineuvosto olisi riippumaton, mutta Puolan tapauksessa mukaan tulee myös muita syitä, ja ne ovat johtaneet siihen lopputulemaan, että meidän mielestämme kansallinen tuomarineuvosto ei enää ole riippumaton, ja nämä ovat se, niitä muita seikkoja muut ähm, muutetut lait ovat johtaneet siihen, että täytäntöönpaneva taho valvoo oikeusjärjestelmää, äh, pyritään taistelemaan korruptiota vastaan, mutta tällä kaikella vaikutetaan oikeusjärjestelmän toimivuuteen ja Puolan hallitus ei kuitenkaan tehnyt selväksi sitä, e, millä tavoin nämä uudistukset auttaisivat näiden korruptiotavoitteiden saavuttamisessa valintaprosessi uuden tuomarineuvoston valitsemiseksi ei ole transparentti. Esimerkiksi tukevien tuomareiden luetteloa ei julkaista, eikä näin ollen voida tarkistaa sitä, koostuuko luettelo mahdollisesti ministeriön lähettämistä tuomareista tai näistä 25 tuomarista kunkin kandidaatin yhteydessä. Kansallinen tuomarineuvosto ei ole näiden tukevien tuomarien luetteloa julkaissut, ainoastaan esittänyt luettelon, josta näkyy tuomareiden lukumäärä ja näiden antama tuki. Ja selvät yhteydet on nyt huomattu oikeusministeriöön päin ja eh, johtokunta tiedotettiin siitä, että neljä viidestä jäsenistä oli toiminut ennen valintaansa, tullut, lähettä, tullut juuri ministeriön lähettäminä tuomareina – ja näistä osa nimenomaan eh, nimettiin puheenjohtajaksi ja tässä oikeusministeriö käytti niitä valtuuksia, jotka sille oli myönnetty ja juuri tämä tapahtui vähän aikaa ennen kuin kansallinen tuomarineuvosto koottiin ja suurin osa eh, näistä valituista tuomareista eh, kuuluu hallitsevan puolueeseen tai on tullut eh, näiden suosittelemana valituksi. 10 000 eh, tuomaria katsoo, että nykyisellään kansallinen tuomarineuvosto on poliittisesti värittynyt. Sen jäsenet tukevat, ovat tukeneet kaikkia hallituksen esittämiä uudistuksia, vaikkakin enemmistö tuomareista kaiken kaikkiaan on sitä mieltä, että uudistukset laukkaavat maan perustuslakia ja vaikuttavat siihen, että oikeusjärjestelmä ei enää ole puolueeton. Jotkut jäsenistä totesivat, että tuomarit, eh, jotka julkisesti ovat vastustaneet näitä uudistusehdotuksia, eh, saisivat toimia tai joutuisivat jättämään toimensa jonkin perustelun vuoksi. Uusi tuomarineuvosto ei myöskään puhu niiden tuomareiden äänellä, jotka haluavat nimenomaan riippumatonta tuomaristoa, niin kuin esimerkiksi korkeimman ähm, oikeuden puheenjohtaja. Niinpä 2018 Bukarestin äh, erityiskokouksessa 21 24 jäsenestä äänesti keskeytyksen puolesta ja yksi äh, jäsen ei ollut paikalla, yksi äänesti tyhjää ja ainoastaan ähm, tuomarineuvosto äänesti vastaan. Eli näin ollen siltä on nyt äänestysoikeudet otettu pois ja myöskin jätetty pois se mahdollisuus olla mukana Euroopan tuomarineuvostojen verkostossa. Toivottavasti tämä keskeytys saadaan joskus purettua, mutta se on mahdollista vasta siinä vaiheessa, kun Puola hoitaa oman osuutensa. Ja nämä keskeytystoimet eivät kuitenkaan anna syytä olettaa, että olisi näköpiirissä muutos parempaan. On opittu että kurinpitotoimiin on menty aikaisempia tuomarineuvoston jäseniä vastaan, jos tuomari on vastustanut uudistuksia tai jos tuomari eurooppalaisena tuomarina on harjoittanut oikeuttaan esittää ennakkopäätöskysymyksen Luxemburgin tuomioistuimelle tuomarineuvostojen verkosto pyrkii parantamaan eri jäsenmaiden tuomariverkostojen välistä yhteistyötä ja ymmärrystä. Ja tämä tavoite sisältää myöskin yhteisen vastuun pitäytyä yhteisiin EU-sääntöihin, varsinkin mitä tulee oikeusvaltioperiaatteeseen ja oikeusjärjestelmän riippumattomuuteen. Jäsenmaat voivat hoitaa oikeusjärjestelynsä haluamallaan tavalla, mutta tietyt vähimmäistandardit on aina pidettävä mielessä. Ja kansallisen tuomarin neuvoston kyseessä ollen näistä vähimmäistandardeista ei oltu pidetty kiinni ja siksi valitettavasti Euroopan tuomarineuvostojen verkosto joutui eh, sulkemaan sen verkostonsa ulkopuolelle tätä nykyään. Um, Kiitos. Tämä ulos sulkeminen oli huomattavaa, koska Puolan tuomarineuvosto oli yksi perustajäsenistä ja tämä aihe nousi esille myös valiokuntavierailullamme, valtuuskuntavierailullamme. Aluksi vierailullamme mm, kuulimme myös tohtori Adam Bodnaria, puolen oikeusasiamiestä. Saimme kokouksessa hyvin yksityiskohtaisen raportin. Eli näin näin ollen olen tyytyväinen, että hän on myös tänään täällä edustettuna. Olkaa hyvä, tohtori Ponnar. Eh, dear Mr. Chairman, dear... Puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, naiset ja herrat. Haluaisin kiittää kutsusta osallistua tähän julkiseen kuulemiseen. Edustan Puolan oikeusasiamiehen virastoa joka on peruslainen elin, joka on 30 vuotta toiminut Puolassa ja sen tarkoitus antaa oikeudet ja vapaudet Puolan tasavallassa. Ja meillä on henkilökuntaa kolmesta henkilöä, me otamme vastaan valituksia ja myöskin huolehdimme yleisistä tilanteissa, joka koskee ihmisoikeuksien suojelua Puolassa. Uskon, että oikeusmiehen tehtävä on reagoida silloin, kun ihmisoikeuksien suojelun järjestelmä on vaarassa Puolassa – Oikeusjärjestelmän muuttaminen ja, ja riippumattomien tuomioistuinten toiminta on välttämätöntä, jotta tuo, voidaan suojella ihmis, ihmisoikeuksia. Olen sen puolesta, että tehdään oikeuslaitoksen uudistus puolesta, koska puolesta tarvitaan uudistusta, jotta voidaan lisätä tuomioistuinten tehokkuutta. Tällainen uudistus kuitenkin, sen täytyy vastata kortin ja saada väärinkäyttää sille, että perustetaan sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat tuomioistuinten riippumattomuuteen ja vallanjakoon, koska viime kädessä tällaiset vaarat johtavat siihen, että vähemmistö kärsii, kuten ja muut kansalaiset, ja samoin myöskin se vaarantaa riippumattomien oikeusistumien tuominnan. Mitä tulee oikeusvaltioon, olen mukana sen seurannassa, myöskin tuomistereiden tilanteen seurannassa, joihin kohdistuu näinä aikoina painetta. Minun mielestäni vaarallis, vakavin ongelma ja vaara puolessa on, että puuttuu riippumatonta puole- tuomioistuinten oikeuslaitoksen tarkastelua puolessa. Kaikki alkoi tällä. Perustuslakituomioistuin, josta professori Solsen puhui, ja jotka olivat myös hyvin laajalti kommentoituja Venetsian komission raportissa, ja joita myöskin ovat kommentoineet, muita kommentoitu muissa kansainvälisissä asiakirjoissa ne eivät pysty toimimaan tällä hetkellä riippumattomasti. Silloin kun on puolontetaan vaka poliittisesti äh, lainsäädäntöä hyväksytään kansalaista, voi luottaa siihen, että juridinen tarkastelu on riippumatonta. Tämä pienentä sitä, että parlamentti hyväksyy lakeja, jotka keskittävät vallan, valtion valtaa. Näihin kuuluvat muun muassa lait, jotka koskevat syyttäjävirastoa, lait, jotka koskevat erilaisia seuranta, voimia, tarkkailuvoimia ja myöskin julkista, julkisia tiedotusvälineitä. Haluaisin mainita tässä kaksi hyvin kattavaa suositusta, jotka Venetsian komissio teki toisen, joka koskee syyttäjävirastoa koskevia sääntöjä, ja toista, joka koskee erilaista poliisin ja salaisen palvelun valvontaoikeuksia ja näitä suosituksia ei ole pantu lainkaan toimeen. Nämä mielipiteet yksityisesti vain pitkälti jätettiin piittamatta huomiota siitä, että minä vetosin ja kansalaisyhteiskunta vetosi sen puolesta, että näin me olisi huomioon. Eh, tilanne on huolestuttava, mitä tulee julkisiin eh, tiedotusvälineisiin, koska meillä on perustuslakituomioistuimen tuomio, joka hyväksyttiin 13. joulukuuta 2016, jonka mukaan uusi asetus, joka koskee julkisia tiedotusvälineitä, joka kiertää kansallisen neuvoston valtaa, on ristiriidassa perustuslain kanssa, mutta tätä ei pantu toimeen lainkaan tätä päätöstä. Ja minusta asia on erityisen tärkeä, koska julkisten tiedotusvälineiden monimuotoarvoisuus on hyvin tärkeää ajatellen tulevia Euroopan parlamentin vaaleja, joten tässä on hyvin selkeä yhteys myöskin Euroopan unionin lainsäädäntöön. Minusta on, oli tärkeää, että Euroopan komissio käynnisti oikeustoimet, joilla pyritään lopettamaan prosessi, jossa poistetaan tuomio oikeuslaitoksen riippumattomuus ja tämä rikkomusmenettely, jonka komissio käynnisti ratkaisevalla tavalla, vaikutti korkeimman oikeuden riippumattomuuteen, koska eh, tällaisen ensimmäisen toimen jälkeen, joka käynnistettiin 19. To- lokakuuta 2021, 21, tuomaria korkeimmasta oikeudesta on palannut takaisin työhön. Edelleenkin voidaan kysyä, tulkitseeko eh, tuomioistuin se, miten se tulkitsee eh, EU-lainsäädäntöä, onko tämä riittävä perusta tälle ratkaisulle, mutta minä uskon, että kuitenkin tämä yhdessä EUn puolen puolisolan kanssa on riittävä perusta. Mutta varmastikin tulemaan tärkeää, että hyväksytään välttämättömän lainsäädäntö, lainsäädäntöisiä muutoksia, mutta on tällaiset muutokset, joka tapauksessa niiden tulisi olla sellaisia määräyksiä, joita voidaan kieltäytymättä, että se pakko eläkelymistä voidaan kiitää ja että myöskin, että korkeammalla kyllä on mahdollisuus muuttaa tapauksia. Mutta haluaisin sanoin, että tämä on yksi monista ongelmista, jotka liittyvät oikeusvaltioon puolessa. Tietysti tilanne, mitä tulee korkeimpaan oikeuteen, on kaikkein symbolisin ja kaikkein näkyvin, mutta oikeusvaltio oli pelkästään tiettyjä asioita, jotka liittyvät tuomareiden eläkeikään tai siihen, että suojellaan Puolan tasavallan korkeinta oikeutta instituutiona. Oikeusvaltio on sitä, että kunnistetaan instituutioiden arvoa, jotka antavat suojan mielivaltaiselta, mielivaltaista vallankäyttöä vastaan. Haluaisin keskittyä kahteen kysymykseen, kansallisen oikeusneuvoston toimintaan ja sitten tuomareita koskevan rankaistusmenettelyihin. Täällä puhuttiin siitä, miten on hyväksytty erilaisia lakeja, jotka liittyvät kansallista oikeusneuvostoa. Ja tämän, mm, näiden muutosten ansiosta ne henkilöt kuuluvat kansainväliseen oikeusneuvostoon, jossa on 15, 15 20 on tuomioistuimia edustavia näistä 15 mitä parlamentti, eivätkä heidän virkakumppaninsa. Minä, mielestäni tämä uusi, mitä meillä valitaan, nämä jäsenet, jotka edustavat oikea, juristeja, on ristiriidassa aiemman Puolan perinteen oikeus, perustuslaillisen perinteen kanssa. Tätä ovat arvostelleet myöskin eh, eri henkilöt, samoin myöskin mainitsin tässä nyt Adam Chembosin, joka on Puolan sankari, joka on solidarisuusliikkeen perustaja Puolan tuomioistuin oikeuslaitoksen sisällä, joka työskenteli oikeuslaitoksessa silloin, kun käytiin pyöräpäiväkeskusteluja vuonna 1989. Ja harjoituksessa oli myöskin silloin suojella Jaroslav Kaczynskia siinä, että tuomarit eh, jäsenet valisivat heidän kumppaninsa, kun tätä kautta saattaisiin oikea vallan tasapaino. Tämä on menetelmä, jonka me, jolla me olemme luoneet oikean valvonnan järjestelmän kansallisessa oikeusneuvostossa. Valitettavasti nämä muutokset, niitä ei, on hyväksytty ja uudet jäsenet hyväksyttiin kuitenkin tavalla, joka oli erittäin epäavoin. Ja kaikki ehdokkaat, jotka edustivat eh, tuomioistuimia, heidät voitain eh, heitä voi ehdotus 25 muun tuomarin esityksestä, mutta huolimatta kansanjärjestöjen vaatimuksia, me kuitenkaan tiedä, kuka tuki näitä ehdokkaita siitä, että tämä tuli sitä tällaisia toimenpiteitä, jotka liittyvät myöskin siihen, mikä liittyvät korkeimman oikeuden asemiin, myöskin hallinnollisen, korkeimman hallinnollisen toimintaan on suurta epävarmuutta, joka liittyy kansainvälisen oikeusamoston toimintaan, ja tästä syystä tämä neuvosto poistettiin e- eurooppalaisen verkosto, Euroopasta verkostossa, sen jäsenyys siinä jäädytettiin. Kansallisen oikeusamoston sääntöjen tulisi kun olla erityisen tarkastelun kohtana, jos tämä ratkaiseva, eli silloin kun tapahtuu nimityksiä oikeuslaitoksessa ja se myöskin liittyy laitoksiin, jotka olennaista oikeuslaitoksen riippumattomuus, siksi sen pitäisi olla myöskin sellainen elin, joka on riippumaton, koska se vaikuttaa tähän vallan tasapainoon. haluaisin myös sitä vakavia huolenaiheita, jotka liittyvät tuomarin kohdistuviin äh, kuripitotoimiin. Uusien sääntöjen mukaan on löyty uusi järjestelmä kurillisesta vastuusta. Meillä on järjestelmä, jossa on Tuomari, joka päättää kurinpitotoimista, hän on henkilö, jonka nimi valittaa oikeusministeri määräajaksi ja hän voi toimia yksittäin, mutta hän voi myöskin käyttäen varajäseniä, jotka myös nimittää oikeusministeri, joka on siis myös toimeenpanovallan edustaja. Siinä tapauksessa, että tällainen kurintapaus, pitotapaus on esillä, se menee vetomustuomioistuimeen ja sitten seuraava aste on korkeimman oikeuden kurinpitokamari. Voidaan korostaa sitä, että muutosten vuoksi, joita on tehty puolen oikeusjärjestelmään, tämä kurinpitokamari korkeimmassa oikeudessa on uusi ja siinä on uusia tuomareita, jotka, joista, ansaitsevat 40 prosenttia enemmän kuin tavalliset korkeimman tuomioistuimen tuomarit. Ja sen erityinen luonne, se on erityinen luonne tässä korkeimmassa tuomioissa ja se aiheuttaa lisää ristiriitoja pyrin tarkastelemaan kurinpitotapauksia, joita on otettu käy, käynnistetty, jotka näyttäisivät sellaisia, että ne vaikuttavat tuomioistuinten toimintaan. Tällä hetkellä käyn katson tapausta, jossa on kahdeksan, kahdeksaa tuomaria. Ne ovat vasta vaiheessa, jossa vasta valmistellaan varsinaisia, varsinaista oikeuskäsittelyä, mutta haluaisin kertoa näistä tapauksista. On kaksi tapausta, joissa tässä vaiheessa tehdään vuosina tekemässä viite tuomio, Euroopan tuomioistuimen Maciaska ja Tuleja. Tehdään kysymys, arustava kysymys tuomioistuimelle, Euroopan unionin tuomioistuimelle. Tämä herättää jo sen, että kurimiton tuomari puuttuu heidän toimintaansa. Siinä kaksi muuta ovat siinä, että he ovat esineet tiedotusvälineistä kommentteja, jotka liittyvät Puolan oikeuslaitoksen toimintaan ja toimiin uudistuksia, joita hallitus on käynnistynyt. on Siski tulee ja Franskoviak ja Markivic, joka on tuomio, Justitsian puheenjohtaja. Sain kuulla tällaiselta avustava tuomarilta, että nämä tuomarit, näitä tuomareita pyydetään estämään toimimaan todistajina. Heitä pyydetään virallisesti mukaan näihin kuulemisiin. Ja yhden tällaisen kuulemisen aikana syyttäjä, joka edusti yhtenäistä, ja häntä evät, häntä estettiin osallistumatta tähän toimintaan, joten uusi tapa, tapaus nousi esille tästä tilanteesta. On myös yksi tapaus, joka koskee tilannetta, jossa tuomio, tuomari viittasi ajankohtaiseen poliittiseen tilanteeseen antavan perustelut päätökselle, joka perusteltiin sillä, että tuo henkilö toimi oppositiopuolueessa, tämä koski Svaromi Jengsaa. Se muissa tapauksissa on ollut kysymys tuomari Svanskoviak ja Krupa. Kysymys on menestyksessä, että samassa alustavassa vaiheessa, jossa sanotaan, että käyttävät tuomarin äh, viittaa ja ketjua silloin, kun he osallistuvat tietynlaiseen äh, tuom- oikeuskäsittelyn simin, jäljittelevään tilanteeseen ja myöskin tämä katsottiin perusteluksi käynnistää kuripitomenettely. On myös olemassa erityisiä tilanteita, jotka koskevat tuomareita, esimerkiksi Museurek, joka oli ennen kansainvälisen oikeusosaston puheen tiedottaja, joka toimii Krakovassa. Hänet siirrettiin huolimatta, hän ei halunnut sitä siviilivetomustuomistumista alueellisen tuomioistuimen vetum, ensimmäisen asteen vetomustuomioistuimeen. Ja tämä siirto tehtiin ilman hänen suostumuttaan, mutta mielenkiintoisesti hänen esimiehensä alueellisen tuomioistuimen presidentti on samaan aikaan sitten myöskin kansallisen oikeusneuvoston jäsen, ja tämä tapaus on siis luonteeltaan poliittinen. Tiedotusvälineiden mukaan Valsema Jurek on myös käynnistänyt oman tapauksensa alueellista alueellisen tuomioistuimen presidenttejä vastaan syyttäen, Krakovassa syyttäen häntä häirinnästä. Näiden tasavallan kurinpitotapaukset ovat käynnissä. Ne ovat nyt kaikki vasta alustavassa vaiheessa, mutta poliittinen ja juridinen tilanne, jossa käynnistetään toimenpiteet valittuja tuomareita vastaan, voi osittain vaikuttaa jäädyttävästi tuomioistuinjärjestelmän toimintaan. Sossuolta lehden mukaan, jossa oli yli tuhat, tuhatta tuomaria kysytty ja, ja suurin osa heistä sanoi, että he, he tapahtuu hyökkäyksiä ja yksi sanoi siitä, että tällä hetkellä Puolassa tuomioistuinten riippumattomuus on uhanalaisena. Toiseksi, ken yhdenkään tuomarin ei pitäisi olla koskaan kurinpito toimeen kohteena siksi, että hän vain pyytää lausuntoa Euroopan tuomioistuimelta. Kysymys on siitä, onko niin, että se, että on olemassa erityinen, erityisiä rangaistusmenettelyjä, joita käyttää nimenomaan toimeenpaneva valta. Tämä artikla 19 sopimuksessa Euroopan unionista ähm, on määräys, jota vastaan tämä on. Ja, sitten neljäs asia, se, että on olemassa tällainen korkeimman oikeuden kuripitokamari, jolla on erityinen luonne, luo riskin siitä, että tällaisia äh, ris- kuripitoseuraamuksia syntyy tuomarille, mikä johtaa taas siihen, että vaarantuu tuomioistuimen riippumattomuus ja myöskin siihen, että tuomarit tuomisivat poliittisten odotusten mukaisesti, niin on ikään seuraavat kysymykset, jotka pitäisi ottaa huomioon Puolassa. Ensinnäkin, rajallinen mahdollisuus harjoittaa tehokkaasti Puolen oikeuslaitoksen lainsäädännön tarkastelua. Toiseksi Venäjän komission suosituksella liittyvät syyttäjänvirastoa mahdollisuuteen tehdä, harjoittaa erilaisia seuranta- valvontatoimia. Kolmeksi, että toimenpiteet, jotka liittyvät julkisen korkeimman oikeuteen julkisiin eh, tiedotusvälineisiin eh, on täällä määräyksiä ennen kaikkea ennen selvä Euroopan vaaria, aikaan avointa, moniarvoista keskustelua ennen vaalitaistelua ja vaalitaistelun aikana. Ja sitten säännöt, jotka koskevat, säännöt pitää tarkastella, jotka koskevat kansainvälistä oikeusneuvostoa ja tämä rist- kurinpitomenettelyjen tulisi olla myöskin syvän uh, ratkailun uudistuksen kohtana puolessa. Eh, Kiitos. Sitten kuuntelemme jäsenten kommentteja ja kysymyksiä. Jälleen puheenvuoroja jätän siinä järjestyksessä, kun niitä on pyydetty. Edustaja Boni, tällä kertaa, jos kaikki kollegat voisivat pitää kiinni kahden minuutin puheajasta, niin sitten ei synny suurempia ongelmia. Eli kaikilla on kaksi minuuttia puheaikaa. Käytän puolan kieltä. Kiitos. Kiitos kaikista selkeistä yksityiskohtaisista selityksestä. Haluaisin esittää kysymyksen mm, tohtori Potnarille. Miten kaikki nämä oikeudelliset muutokset, jotka eivät ole kovinkaan helposti ymmärrettävissä, vaikuttavat ihmisoikeuksien kunnioittamiseen Puolassa? Mehän olemme nähneet mielenosoituksia, joissa ihmiset rauhanomaisesti osoittavat mieltään ja poliisi on puuttunut tilanteeseen ja myös syyttäjä on nyt sitten esittänyt syytteitään. Kansalaisjärjestöt ovat uhattuna ja varat, kansalaisjärjestöjen käytössä olevat varat ovat hyvin rajallisia. Kansalaisjärjestöjen kantoja ei haluta enää kuulla. Presidentti Duda voi jopa rajoittaa sitä, että saataisiin edistää homoseksuaalisia arvoja Puolassa. Tämä on suora sitaatti. Täytyy muistaa, että Puola on varsin konservatiivinen maa. Kukaan ei puhu tässä kovin radikaaleista liikkeistä, vaan miten voidaan pohtia asiaa kansalaisten oikeuksiin vaikuttavista laista. Edustaja Jurek, kaksi minuuttia. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Olisin kysynyt herra Bodnarilta kahta asiaa. Ensinnäkin, voisitteko hieman kommentoida tai ehkä reagoida siihen, mitä tässä tapahtui pari tuntia sitten pidätysmääräys koskien puolalaista rikollista. Ja nyt näitä pidätysmääräyksiä ei täytäntöön pantaisi. Ja tämä nimenomaan on ongelma, koska tämän tyyppinen oikeudellinen yhteistyöhän on kirjattu sopimuksiin ja tällä tavalla halutaan suojella Puolan kansalaisia. Ja herra Bonnar, eh, kaikki eivät eh, tunne Puolan lakia kovinkaan hyvin. Kannattaa muistaa, että eh, kansalaisten eh, ja ihmiselämän suojelu on kirjattu lakiin ja perustuslakiimme ja kannattaa muistaa, että tässä pohjalla on myöskin Euroopan unionin eh, julistus ja usean otteeseen on toistettu sitä, että on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni myöskin kunnioittaa Puolan lakeja. Ja kannattaa muistaa, että tämä on todellakin velvoite, joka on sopimuksiin kirjattu. Ja sitten eh, esittäisin kysymyksen Claudelle. Ähm, ette välttämättä pysty vastaamaan saman tien, mutta olisi hyvä, jos voisitte ainakin miettiä hieman sitä, mitä täällä on sanottu esimerkiksi valkoista miehestä. Ei tämän tyyppisiä kommentteja täällä ole sopivasta ryhtyä esittämään. 11 artikla eh, sitoo meitä kaikkia, meidän on toisiamme kunnioitettava. Tietysti meillä on eh, varsin erilaisia näkemyksiä liittyen esimerkiksi suuntautumiseen, mutta silti tämän tyyppisiä kommentteja ei tulisi esittää. Ja jos ette nyt reagoi, niin olisi hyvä, jos voisitte kuitenkin tarkastella mielessäni näitäkin kysymyksiä. Okay, and, um, just to mention that... Niin. Edustaja Lopes Aquilar toimii sitten puheenjohtajana, kun minä joudun poistumaan, mutta totean kyllä edustaja Jurekille, että vastaan hänen kommentteihinsa sitten lopuksi. Nyt Barbara Spinelli, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan kiittää Venetsian komission edustajaa ja myös Euroopan tuomarineuvostojen verkostoa ja aivan erityisesti Puolan oikeusasiamies Adam Bodnaria. Poliittinen hyökkäys on kohdistunut myös hänen. Olen lukenut lukuisia hänen kannanottojaan, enkä ole havainnut minkäänlaista politisointia, josta häntä syytetään pikemminkin näen kyllä politisointia niissä perusteluissa, joita tietyille uudistuksille on esitetty. Tämän havaitsimme myös matkallamme Varsovassa. Esitetään, että halutaan tehdä jonkinlaista kommunismista puhdistamista, joka ei olisi sitten aivan tullut valmiiksi vuonna 1989. Kyse on kovin ideologisista seikoista. Ja toinen seikka, jonka haluaisin todeta, liittyy näihin oikeuslaitoksen uudistuksiin, jotka lisäävät täytäntöönpanovaltaa. Tässä täytyy muistaa myös presidentin tehtävät ja myös oikeusministerin tehtävät. Tämä kehityshän ei koske pelkästään Puolaa. Tämän vuoden tammikuussa presidentti Macron vuosikymmenten polemiikin jälkeen, joita, jota on käyty syyttäjälaitoksesta Ranskassa, hän on todennut, että Ranskassa syyttäjälaitoksen ja täytäntöönpanavallan välinen raja täytyy todella tehdä selväksi. Ja tätä myös demokraattiset tuomarit ovat vahvasti vaatineet. Joudun päättämään puheenvuoroni tähän, mutta olisi hyvä kuulla tilanteesta myös muissa maissa. Minun mielestäni tässä täytäntöönpana valta vahvistuu suhteessa oikeudenkäyttövaltaan, ja tämä on havaittavissa muuallakin. Goes to Mrs. Gomez. Edustaja Gomes. Thank you for the... Kiitos panelisteille mielenkiintoisesta, informatiivisesta eh, kommentoinnista. Näin ymmärrämme paremmin, mitä tapahtuu. Olen huolissani edelleenkin näiden puheenvuorojen jälkeenkin erityisesti. Koska oikeudellisen järjestelmän puolueettomuus on kärsinyt. Tietty e, tasapaino on järkkynyt, jota oikeusvaltio periaatteen toteutuminen tarvitsee ja näiden esimerkkien kautta tämä hyvin on tullut esiin. Haluaisin nyt sanoa sen, minkä olisin halunnut sanoa jo aikaisemminkin, jos olisin puheenvuoron saanut eh, reaktiona herra Jurekin puheenvuoroon toteaisin, että ei tässä suinkaan ole kyse siitä, että hyökättäisiin Puolan kansaa vastaan tai Puolaa vastaan, vaan päinvastoin se, että pidämme Puolan kansaa ja Puolaa jäsenmaana arvokkaina. Tiedämme, että tässä puhutaan todellakin hyvin pitkälle edistyneestä yhteiskunnasta ja toivomme tälle nimenomaan parhaita mahdollisia standardeja ja niistä ei ole nyt kyse, vaan ollaan ihan täydessä ristiriidassa oikeusvaltioperiaatteen periaatteiden kanssa. Ja totta kai halutaan kiinnittää huomiota siihen, että oikeus, joka toteutuu, on myös laadukasta ja toisaalta eh, kannattaa pitää mielessä myöskin maine, kun ajatellaan liike-elämää. Varsin monet ovat eh, liike-elämän kautta yhteydessä Puolaan ja on erittäin tärkeää, että oikeusjärjestelmä toimii hyvin. Jos se politisoituu, niin voidaan odottaa eh, pahimman tapahtuvan. Itse katsoisin, että näistä asioista kun puhutaan, on aika paljon sano, paljon paljastavaa jo se, että esimerkiksi tänne paikan päälle ei saatu Puolan hallituksen edustajia. Jo tätä on hankala hyväksyä. Jotkut ovat todenneet, että on olemassa riski, että lähdetään markkinoimaan homoseksuaalisia arvoja. No, tämä nyt kuulostaa jo ihan naurettavalta. Tällaisia perustelujahan annetaan silloin, kun halutaan ihan tai muuta levittää. Eli Puolan hallitus ja kaikkien jäsenmaiden tulisi todellakin lähteä liikkeelle eh, jostain muusta kuin Putin esittämästä ehm, eh, lähestymistavasta, joka ei levitä muuta kuin vihaa, eikä nyt sen tyyppisistä kristillistä arvoista tässä haluta kiinni pitää. Thank you, Mrs. Gomez. Mr. Kowski. Kiitos, edustaja Kowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen kuunnellut tätä paneelikeskustelua ja minulla on sellainen vaikutelma, että se ei ole kovinkaan tasapainosta, vaikka minun on myönnettävä, että tasapainoisimmat mielipiteet tulivat eh, herra Adam Bodnarilta, vaikka hän kuitenkin nyt pitää kiinni tällaisesta yleisestä linjastaan ja yleisistä mielipiteistään. Hän kuitenkin oli maltillisempi. Yleisesti ottaen jokaisessa maassa on oltava selkeä ero, erottelun vallan jaossa, mutta tehdään silloin, kun tuomarit osallistuvat poliittisiin mielipiteisiin osoituksiin tai esittävät poliittisia mielipiteitä, mitä voidaan silloin tehdä, kun tuomarit osallistuvat televisio-ohjelmiin ja keskustelevat poliitikkojen kanssa poliittisista aiheista. Esimerkiksi Valtemar Zurek, joka on tuomari, hänet on kutsuttu televisio-ohjelmiin, jossa hän väittelee poliitikkojen kanssa ja muiden ihmisten kanssa. Mitä me voimme siis tehdä? silloin, kun tuomarit osallistuvat poliittisiin tapaamisiin oppositiopuolueiden edustajien kanssa ja pitävät alustuksia siitä, miten valtio pitäisi yleisesti ottaen organisoida. Minusta se merkitsee sitä, että viedään pohjaa pois tältä vallanjaolta, koska tuomarin tulisi puhua päätöstensä kautta silloin hän on tuomari. Mutta tuomarin ei tulisi osallistua poliittiseen toimintaan. Tiedän, että on valtioita, maita, joissa tuomarit voivat olla poliittisen puolueen jäseniä. Esimerkiksi Saksassa siellä tuomari voi olla poliittisen puolueen jäsen. Minusta se on väärä ratkaisu. Sitä pitäisi muuttaa. Pitäisi mennä sellaiseen suuntaan, että tuomareiden pitäisi olla henkilöitä, jotka eivät ole poliittisia. Puolassa tuomarit eivät saa kuulua poliittisiin puolueisiin. Heitä on, heitä on kirjoitettu osallistumasta lain nojalla poliittisiin toimintaan, etkä voi kuulla myöskään ammattiliittoihin, mutta he kiertävät näitä kieltoja. He järjestävät tällaisen, järjestäytyvät tällaisen tuomareiden yhdistyksen kautta, joka, ilma, joka edustaa sitten ammattikunnan etuja. Tämän asioista voidaan keskustella. Meillä on tilanne, jossa meidän täytyy tasapainottaa tätä keskustelua. Ja tämä minä halusin sanoa, mutta sanokaa lopuksi todeta, että se, että oikeusministeri on pääsyyttäjä, tämä malli, joka on voimassa monessa muussakin maassa, ja Puolan historiassa vasta vuodesta 2015 nämä tehtävät oli erotettu toisistaan. Sitä ennen ne olivat aina yhdessä. Justin Tvelt, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Nämä keskustelut ovat hyvin väsyttäviä. Tässä puhutaan kuuroille korville. Meillä on toisaalta asiantuntijoita, riippumattomia asiantuntijoita siellä korokkeelle ja sitten aina samat puolalaiset nationalistit reagoivat. He sanovat, että ei ole reilua, meitä ei kuunnella eikä meitä kunnioiteta. Ja sitten osoitellaan muita maita, siellä maassakin toimitaan aivan samalla tavalla. Miksi ette esitä kunnon vasta-argumentteja, faktuaalisia vasta-argumentteja sen sijaan, että esitätte uhria tässä tarinassa. Ette te ole uhreja tässä tarinassa. Te nyt vaarannatte oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja toistan sen, minkä sanoin aikaisemmin. Ei tämä liity teidän oikeuteenne omata mielipide, herra Jurek. Teillä on agenda, joka pyrkii romuttamaan oikeuslaitoksen riippumattomuuden, naisten oikeudet, median vapauden, uskonnonvapauden, LGBTI-vapaudet, e, pluralismin ja niin poispäin. Tämä on teidän agendanne. Te esitätte uhria, mutta te ette ette uhreja ole. No sitten kysymykset panelistelle. Puolalaiset tuomarit ovat esittäneet eurooppalaisia pidätysmääräyksiä, ilmeisesti hollantilainen, irlantilainen ja kai saksalainenkin tuomari. Joka tapauksessa useimmat tuomarit ovat kieltäytyneet luovuttamasta näitä henkilöitä Puolaan. Irlantilainen tuomari on kuitenkin tällä välin nyt tämän pidätysmääräyksen täytäntöön pannut ilmeisesti. Oletteko te tietoisia muista tapauksista? Näyttääkö tämä ilmiö nyt kasvavan? Paheneeko tilanne vai ovatko nämä vain yksittäistapauksia? Sitten toinen kysymys. Nationalistit aina sanovat, että se, mitä me teemme, ei ole mitenkään poikkeuksellista, kun kyllähän näin tehdään muissakin maissa. Saksassahan on ihan kauheaa, siellä kaikki tuomarit ovat poli- poliittisia tuomareita. Puolajärjestelmässä on sellaisia elementtejä, joita on toki olemassa myös muissa maissa, mutta aivan toisessa kontekstissa. Siellä vallan tasapaino on aivan toisella tolalla. Eli Miten voisimme nämä hyvin yksinkertaistetut argumentit torjua, joita kollegat tällä esittävät? Mrs. Pitera will be the final one. Edustaja Pitera on viimeinen ennen kuin annamme panelistille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin vastaisin herra Karskille Tuomarit eivät perusta eh, yhteisöjä ehm, taistellakseen näiden eh, hallitusasioiden kanssa. Ei tässä todellakin ole kyse salaliitosta hallitusta vastaan, koska tällaiset yhteenliittymät perustettiin paljon aikaisemmin jo. Eli ei tässä todellakaan voi mistään salaliitosta puhua. Mutta miksi tuomarit tulevat mukaan esimerkiksi televisio-ohjelmiin? Herra Karski viittasi tähän puheenvuorossaan, totesi, että nykyinen perustuslakituomioistuimen puheenjohtaja on kovasti paljon esillä mediassa ja esittää lausumia, joita voidaan pitää puolueellisina. Kuitenkin tilanne on nyt muuttunut myös yleisten tuomioistuinten osalta. Myöskin sivilituomioistuimen toimintaa muutettiin ja jäsenet, parlamentin jäsenten perheen jäsenet tai muut voivat saada mielenkiintoisia työpaikkoja ja on myöskin muutettu sitä, miten kansalaisjärjestöjen rahoitus hoidetaan. Siinäkin nyt valtion enemmän mukana. Eli uudelleen puolantaminen on tällainen uusi alain, avainsana, jota käytetään usein, kun puhutaan mediasta tänä päivänä. Eli ei tarvitse tietää kovinkaan paljon riippumattomuussäännöksistä, kun huomaa, että jotain muutosta on tapahtunut. Oppositio opposition toimintaa mediassa kommentoitiin varsin kärkevin sanakääntein. Ja mainitsen vielä yhden seikan, joka ei ole tässä kovinkaan paljon noussut esiin, ja toivottavasti herra Bodnar voi kommentoida asiaa, koska tässä ei ole vielä sanottu mitään eh, puolalaisten parlamentaarikkojen luettelosta kun oli päätetty siitä, että eh, leikattaisiin parlamentaarikkojen palkkoja eh, puoleen, jotta saataisiin ne paremmin vastaamaan kansallista eh, palkkatasoa ja Puolan parlamentin puhemies, jos hän sitten yleensä ei jostain pidä, niin hän voi mennä leikkaamaan sitten parlamentin jäsenen eh, palkkaa halutessaan ilman mitään vetomusoikeutta. Eli jos te herra Jurek nyt eh, sanotte, ettei tässä mitään häikkää olisi, niin ihmettelen vähän, mihin parlamenttiin oikein nyt tilannetta vertaatte. Kun yksi jäsen kääntyi Euroopan unionin tuomioistuimen puolen, hän sai rahansa takaisin. Eli Puolan parlamentin tilanne on varsin hankala. Me tiedämme, että nämä aiheet ovat äh, herkkiä, vaikeita. Pyydän Puolan jäseniä pidättäytymään tällaisista pitkistä näkemysten vaihdoista. Äh, haluamme avata keskustelun muillekin. Kyllä tällä muutkin ovat pyytäneet puheenvuoroa. Täytyy pitää huoli aikataulusta. Aivan puoli minuuttia saatte aika, jotta voitte vastata näihin kommentteihin. Ja sitten alkuperäisen suunnitelman mukaisesti jatkamme paneelia. Eli puoli minuuttia yhtään enempää. Dziękuję bardzo. Pani poseł Pitera była uprzejma przywołać moją wypowiedź. Edustaja Pitera lainasi minun e, kommenttiani. Itse asiassa hän, hän tuli kuuntelemaan minua. Minä olen ollut täällä alusta lähtien. Ai, ai et ole huomannut minua vai? No minä en nyt tarkoittanut olla tässä mitenkään pahantahtoinen, mutta haluaisin vain sanoa yhden asian. Poli- joidenkin tuomareiden poliittinen toiminta puolessa. Halusin mainita ne tuomarit, jotka siis todella tekevät päätöksiä. No minä nyt viittaan tuomioistuinten presidenttien toimintaan, tiedotusvälineissä tai tiedottajien tiedotusvälineen tai hallinnollisten neuvostojen presidenttiin tai heidän tiedottajiensa toimintaan, koska heillä on hallinnollisia tehtäviä. Joten tavallinen tuomari, jonka tulee olla riippumatta, jos hän nyt menee erilaisiin mielenosoituksiin ja ilmaisee poliittisia näkemyksiä, hän ei enää ole puolueeton ja häntä voidaan pitää jonakuna, joka on puolueellinen. Kiitos edustaja Karski. Nyt tämä selkäytys on esitetty ja tätä keskustelua ei enää jatketa. Palamme panelisteihin. Tiedämme, että joidenkin täytyy poistua paikalta kello 17 eikä yhtään myöhemmin. Hän on esittänyt kysymyksiä aivan erityisesti äh, tohtori Alan Bodnarille. Kuuntelemme nyt panelisteja päinvastaisessa järjestyksessä verrattuna aikaisempaan. Eli ensin Adam Bodnar ja siitä takaisinpäin. Uh, Kiitos kysymyksistä. Vastaan Jurekin esittämän kysymyksen. Ensinnäkin kannattaa muistaa, että on tuomioistuin on tehnyt päätöksen sen eh, asiassa. Eli Puola kansalaisen luovuttaminen Irlannista Puolaan. Tämä ikään kuin testaa sen, mitä tuomioistuimen tulee tehdä ennen kuin luovutuspäätös tehdään. Ja tuomarit joissain muissakin maissa, Espanjassa ja Alankomaissa, alkavat kysyä kysymyksiä ja miettiä, onko mahdollista täytäntöönpanna eurooppalaista pidätysmääräystä. Ja onko testi näin ollen täytetty. Eli voidaanko katsoa, että Puolan oikeusjärjestelmän puolueeton. Mutta päätös sitten eilen tehtiin. Irlannin tuomari teki päätöksen ja tämän testin, päätöksen ja tämän testin jälkeen. Ja vaikkakin joitain näkemyksiä voitaisiin pitää sellaisia, että tässä on lokavia aspekteja, niin silti katsottiin, että herra, se ei olisi mahdollista palauttaa Puolaan. Eli jos asianajajan nyt jättää vetomuksen siitä, että olisi riski sille, että Puolassa olisi mahdollisuus saada reilu käsittely, niin ei tässä tuomarilla ole muuta vaihtoehtoa kuin käydä tämä reitti läpi ja sitten tehdä päätös siitä, onko luovutus mahdollinen vai ei. Mm, ihmiselämän suojelu ja Puolan laki, Puolan laki luo tasapainon sille, kuinka suojella elämää ja toisaalta kuinka suojella erilaisia yhteiskunnallisia arvoja. Lainsäädäntömme tarjoaa kolmea mahdollisuutta, mitä tulee raskauden keskeytykseen ja ihmisoikeus oikeusasiamiehenä minun tehtäväni on katsoa, noudatetaanko tätä lakia. Jos nainen on hankalassa tilanteessa, ähm, sellaisessa, jossa nämä ehdot täyttyvät. Äh, onko tällöin naisen mahdollisuus saada näitä palveluja. Ja itse katsoisin, että joskus tilanne on ongelmallinen, mutta en mene nyt yksityiskohtiin. Eikä minun tule mennä sanomaan mitään siitä, tulisiko lakia vapauttaa vai tulisiko sen olla tiukempi. Esitettiin myöskin kysymyksiä siitä, mitä tapahtuu oikeuslaitokselle ja mikä on oikeuksien ja vapauksien osalta tilanne. Tietysti kaikella on vaikutuksensa näihin liittyen myöskin. Ja tunnetta pinnalla on paljon ja mahdollisuudet painostaa tuomariin. Tällöin tietysti käsittely ei välttämättä ole aina sellainen, että lähdetään liikkeelle pelkästään lainsäädännön pohjalta, perustuslain pohjalta. Joskus jotkut poliittisetkin vaikuttimet saattavat tulla kuvaan mukaan tuomari, kun päätöstään tekee. Ja saattaa olla sellainen riski myöskin, että tuomari on kohdistettu joitain kurinpitotoimia. Prosessista on kyse. Ei voida sanoa, että kyllä, prosessi on hoidettu kokonaisuudessaan, vaan voidaan vuosien saatossa katsoa, mikä tilanne on, ja tuomareiden tilanne saattaa tietysti vuosien saatossa myös huonontua. Mutta yksi uudistuksesta liittyy siihen, että vetomuksen mahdollisuus, siis korkeampaan oikeuteen otettu tällainen vetomuskamari ja on mahdollisuus ottaa uuteen tarkasteluun tilanteita, jotka esimerkiksi liittyvät vähemmistöjen asemaan ja yleinen syyttäjä voi käynnistää vaikkapa uudelleen kirjoittamisen tiettyjen tärkeiden ideologisesti herkkien tapausten osalta. Eli itse katsoisin, että tällainen on mahdollista, mutta tässä erityistilanteessa kannattaa muistaa se, että syntyy ilmapiiri, jossa tuomareista tuntuu siltä, että niiden tulisi heidän tulisi sitoutua paremmin perustuslakiin ja tämä on johtanut joihinkin eh, ihmisoikeuksien kannalta hyvin päätöksiin esimerkiksi mielenosoitustilanteiden pidätykset ja vastaavat. Eli tällaisissa on toimittu riippumattomasti. Herra Karskin puheenvuoro osallistuminen mielenosoituksiin. Oma näkemykseni on sellainen, että ihmisoikeustandardit ovat sellaiset, että jos pyritään suojaamaan oikeuslaitoksen riippumattomuus, niin tällöin myös tuomarilla tulee voida olla oikeus osallistua mielenosoituksiin. Herra kansainvälisen oikeuden asiantuntija, eh, mutta voin kyllä antaa tästä lähempääkin tietoa vielä. Eli silloin, jos kyseessä ovat tärkeät eh, oikeudet, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen. Tällöin myös tuomarilla on oikeus tällaiseen mielostukseen Ja todellakin kyseessä oli eläköitynyt tuomari, yli 80-vuotias, joka sitten yksityishenkilönä osallistui mielenosoitukseen. Ja mielestäni tämä on osoitus ihan eettisestä toiminnasta. Ja viimeinen seikka vielä liittyy rouva Piteran puheenvuoron parlamentin äh, roolista. No marginalisoituminen äh, voi tulla kuvan mukaan ja puheaikojen lyheneminen ja toisaalta tietyt toimet, äh, jotka rankaisevat jäseniä. Esimerkiksi tapaus, joka esitettiin ihmisoikeustuomioistuimeen, herra Stervan tapaus, joka on varsin lähellä Garatsonia ja muut vastaan. Unkari ja nämä tapauksethan liittyivät siihen, että olisi oikeudellista uudelleen tarkastusta koitettu silloin, jos parlamentaarikko toimistaan parlamentissa saa jonkinlaisen eh, syytteen. Tällaista menettelyä meillä ei ole ja uskoisin, että tämänkin tapauksen kantennostaja hyvinkin voi voittaa. Kiitos herra Bonnar. Pitäkäämme mielessä, että aikataulusta täytyy aina huolehtia. Tämä pätee myös seuraavaan paneeliin. Nyt herra Sterk, viisi minuuttia enimmillä. Öm. Kiitos. Haluan esittää kaksi kommenttia. Ensinnäkin tuomareiden osallistuminen politiikkaan. Olen yhtä mieltä siitä, mitä herra Bodnar tästä totesi. Sääntö on rajoittava, mutta jos perustavat arvot, jotka liittyvät oikeusvaltioon, silloin on velvollisuus toimia. Ne ei ole pelkästään Yhdysvaltain oikeuskäsityksessä, vaan myöskin Euroopan. Euroopassa on näin. Ja Euroopan tuomareiden liitto on myöskin tehnyt lausunnon tästä asiasta. Joten tämä tästä asiasta tuomarit ja politiikka. Ja sitten havainto eri elementeistä, joita, joista Puolan hallitus puhui, eli julkisen syyttäjän viraston yhdistäminen toimenpanovaltaan. On muita maitakin, muitakin maita Euroopassa, jossa on sama järjestelmä. On maita Euroopassa, jossa ministeriömistumistelmän neuvosto on parlamentin valitsema. Eli jokainen elementti, joka uudistuksessa niistä voi löytyä esimerkki jostakin Euroopan valtiosta, se on totta. Mutta jos katsoo koko uudistusta kokonaisuudessaan, ja niin pitäisi tehdä, silloin on vallan tasapainon puute. Ja se on minusta kaikkein olennaisin elementti Euroopan tuomioistuimen esittämässä lausunnossa, että on vallan tasapainon puute koko tässä uudistuksessa, joka Puolassa on tehty. Kiitos. Thank you. Now. Kiitos. Sitten professori Scholzem, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, puhun äärimmäisen lyhyesti. Jatkan oikeastaan pohdintaa, jonka jo herra Sterk aloitti. Venetsian komission näkemykset myös hyvin vaikeillakin aloilla on otettu oikein hyvin vastaan. Esitänkin kysymyksen, miksi näin on? Asiantuntijaryhmät Venetsian komissiossa edustavat hyvin erilaisia oikeusjärjestelmiä. Me puhumme hyvin erilaisista oikeudellisista kulttuureista – jotka toimivat kovin eri tavoin. Jäsenet ovat osa tuomareita, osa professoreja ja niin edelleen. Eli tämä on melkomoinen sekametelisoppa. Ja kuitenkin keskitytään vain ja ainoastaan näihin juridisiin kysymyksiin. Voin yhtyä naapurin kysymyksiin naapurin toteamuksiin sen suhteen, että jotkut kysymykset vain ovat paljon vaikeampia kuin jotkut toiset. Tämä Puolan kysymys on ollut äärimmäisen vaikea. Ja nimenomaan tämä mm, yleisen syyttäjänlaitoksen problematiikka on ollut erityisen vaikea. Euroopassa erot ovat hyvin suuret verrattuna vaikkapa tähän tilanteeseen, kun pohditaan eroja tuomareiden riippumattomuuden osalta. ongelmat, joita me olemme nostaneet esille, ovat valtavia ja silmin nähtäviä. Esitin vain joitakin havainnollistavia esimerkkejä tästä. Esimerkiksi perustuslakituomioistuinen ei voinut kuin kahdella kolmasosan enemmistöllä perua lain. Ja tällaista ei ole missään muualla olemassa. Ja sitten vielä lopuksi totean, että useissa tapauksissa pitää paikkansa puolalaiset juristit ovat hyviä ja osaavat hyvin alansa. He löytävät sieltä ja tuolta tiettyjä vertailukohtia, yhtymäkohtia. Ei pidä unohtaa tätä eikä tuota asiaa. Tämä oikeastaan vain vahvistaa Venetsian komission raporttia, eli kyse on kumuloituvista vaikutuksista. Meidän on ajateltava esimerkiksi oikeuslaitosta ja sitten tätä syyttäjälaitosta käsittelevää lakia ja sitten on muita lakeja, jotka säätelevät tuomioistuimia. Montesquieu'n periaatteiden mukaisesti täytyy olla niin, että yksi valta ikään kuin pysäyttää toisen vallan käytön. Venetsian komissio sanoo, että nyt tämä poliittisen puuttumisen on loputtava tältä osin. Kiitos. Kiitokset todellakin siitä, että olette vieraanamme. Kiitos näistä kysymyksistä ja vastauksista. Kunnes jälleen tapaamme. Alors, on va commencer dans le prochain panel. Sitten seuraava paneeli, osuus yliopistojen ja kansalaisyhteiskunnan paneeli. Pyydämme nyt ystävällisesti seuraavia vieraitamme ja panelisteja osallistuvaan keskusteluun. Pyydän teitä siirtymään tänne korokkeelle. You're welcome. You're welcome. You're welcome. take your seats. Now, as foreseen, we're moving to the third part of this relevant panel on the situation of the... Tässä paneelissa käsittelemme Puolan oikeusvaltion tilannetta. Vielä emme ole kuunnelleet yliopistojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Vieraanamme on ensinnäkin professori Lohan Pesh. Hän on Middlesexin yliopistosta Lontoosta, eurooppa professori Seuraavana tohtori Timoteus Zich. Hän on lain teorian ja filosofian professuurin apulaisprofessori oikeus- ja hallintotieteiden tiedekunnasta kardinaali Stefan Wisinskin yliopistosta Varsovasta. Ja Michael Vavrikiewicz, sanoinkohan nyt nimenne oikein, hän on asianajaja. Äh, sanoinko oikein? Ei vai? Ihan järkyttävästi meni pieleen. No, joka tapauksessa hän on asianajaja ja vapaiden tuomioistuinten asian edistäjä. Sitten Malgorzata Zuleka, hän on ihmisoikeuksia käsittelevästä Helsingin säätiöstä Meillä on ollut mahdollisuus jo osan puhujista kanssa käydä näkemysten vaihtoa Liben valtuuskuntavierailun yhteydessä Varsovassa. Tapasimme professori Tsikin ja Pavrikievich, joka edustaa tässä vapaiden tuomioistuinten aloitetta. Hänetkin tapasimme. Sitten tapasimme Helsinki-säätiön toisen edustajan Varsovan vierailullamme. Helsinki-säätiöllä on kovasti mainetta näissä asioissa. Annamme kaikille panelisteille kahdeksan minuuttia puheenaikaa ja tämän jälkeen sitten käymme vielä viimeisen kysymyksen ja vastauksia osuuden. Ehdotan, että nyt professori Beck aloittaa. Olkaa hyvä. Let me get down to business because I... Kiitos. Minulle sanottiin 10 minuuttia eikä kahdeksan, eli suoraan asiaan. So long as we do not ex- no, voihan se nyt hieman äh, joustaa, mutta täytyy pitää kiinni kuitenkin aikataulutuksesta. Ymmärrän. Sitten suoraan asiaan. Eilen Puolan viranomaisten määräaika päättyi. Heidän tuli eiliseen mennessä huomioida tämä tilapäinen äh, päätös, joka on annettu korkeimmasta oikeudesta. Tänään olemme saaneet äh, tiedon, että britihallitus on odottanut viimeisen päivän saakka, eikä ole konkreettisesti kertonut meille tästä äh, määräyksestä ja siitä, onko sitä noudatettu. Kyseessä ilmeisesti on jälleen pyrkimys vain pelata aikaa, eikä niinkään noudattaa oikeusvaltion periaatteita. Oli mielenkiintoista havaita, jos tietoni ovat oikeita, että Puolan presidentti sen sijaan, että olisi totenut, miten konkreettisesti voidaan tuomiota noudattaa, syytti äh, siitä, että tässä tuomiossa on menty liian pitkälle. Oikeusvaltion periaatteiden halveksunta ja tuomioistuinten halveksunta, jota nyt koemme Puolassa, on ennen kuulumatonta mielestäni mutta ei kuitenkaan uutta tässä uuden hallinnon alaisuudessa. En ollut yllättynyt, vaan pikemminkin järkyttynyt tämän tuomion yhteydessä, kun havaitsin, että Puolan viranomaiset ja täytäntöönpanovalta on kieltäytynyt äh, noudattamasta äh, tätä päätöstä, kun kyse on nimityksistä korkeimpaan oikeuteen. Tämä on oikeastaan täysin linjassa aiemman käytöksen suhteen. Ihmiset ovat unohtaneet keskeisen ilmiön, mutta kyse on samasta täytäntöönpanovallasta, joka aiemminkin on kieltäytynyt noudattamasta sitovia päätöksiä, joita on tehty perustuslakituomioistuimessa jo vuonna 2016 Tämä on diagnoosi jonka myös komissio on itse tehnyt, kun on antanut näitä oikeusvaltiosuosituksia. Nyt tilanne on kuitenkin ennen kuulumaton siinä mielessä, että nyt meillä on jäsenvaltio, jossa lainsäädäntöä ei sitten vuoden 2016 ole valvottu perustuslain näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että Puolan lainsäätäjä ja täytäntöönpanovalta voivat oikeastaan tehdä aivan mitä haluavat noudattaako tämä sitten Puolan perustuslakia tai ei. Minun mielestäni tämä on aivan ennen näkemätön tilanne ja oikeuttaa kyllä artiklan 7 käynnistämisen ja sen kohdan ensi, yksi käynnistämisen. Henkilökohtainen näkemykseni on se, että komission olisi to, toi, pitänyt toimia jo 2016 eikä jäädä odottelemaan jälleen uusia lainsäädäntöä hankkeita, jotka eivät täytä oikeusvaltion periaatetta. EU-oikeuden professorina monen vuoden kokemuksella voin todeta, että tämä oli täysin odotettavissa. Se, mitä olemme nähneet eh, Puolassa, Puolan viranomaisten eh, toimien suhteen, niin vilpittömän yhteistyön periaatetta ei noudateta. Sehän on määritelty perustamissopimuksessa. Nyt aktivoinnista on kulunut jo lähestulkoon kolme vuotta. On annettu suosituksia ja sitten on tämä ehdotus artiklasta 7.1 ja on järjestetty myös kaksi lisäkuulemista. Mikä tilanne on tällä hetkellä? Onko tilanne parantunut? Lyhyt vastaukseni tähän on ei. Jos jotakin, niin tilanne on entistä pahempi. Artikla 7 menettelyn täytyy jatkua Oikeusvaltion periaatteisiin liittyviä eh, kysymyksiä on edelleenkin avoinna. Minun puheaikani on rajallinen, joten en käy lävitse kaikkia annettuja suosituksia, joita Puolan hallitus ei ole ottanut huomioon. Niitä on paljon. Mukaan luettuna kenties tärkeimpänä se, että Puolan viranomaiset eivät edelleenkään noudata komission päätöstä siitä, että on palautettava perustuslakituomioistuimen riippumattomuus perustuslain turvaajana. Järjestelmässä ei voi olla oikeusvaltion periaatteita niin, että ne toteutuisivat, jos täytäntöönpanovalta ja lainsäädäntövalta itse rikkovat näitä periaatteita. Voin yhtyä komission tekemään diagnoosiin tältä osin. Kenties kaikista tärkein kysymys on se, miksi olemme edelleenkin tässä tilanteessa miksi sääntöjä ja komission suosituksia ei noudateta. Ei ole yhtäkään elintä Euroopassa oikeusvaltion periaatteiden suhteen, joka ei olisi näitä uudistuksia kritisoinut. Eli kun viittaamme näihin niin sanottuihin uudistuksiin, niin todellakin tarvitaan lainausmerkit sanan ympärille. Puolan viranomaiset ovat ikään kuin inspiroituneet epäonnistumisista EU:ssa, kun ajatellaan, miten Unkaria on kritisoitu. Jos pelaa aikaa ja teeskentelee, että vuoropuhelu kiinnostaisi, niin sitten voidaan muuttaa tilannetta kentällä ja sitten kun loppujen lopuksi EU herää tilanteeseen, niin sitten on jo liian myöhäistä, koska kaikki muutokset ovat peruttamattomia. Toki EUn tuomioistuin tarjoaa meille jonkinlaista toivoa nyt ensimmäistä kertaa, koska nyt halutaan palata ajassa taaksepäin ensimmäiseen päivään, kun tätä korkeimman tuomioistuimen säätelevää lainsäädäntöä ryhdyttiin täytäntöönpanemaan. Toinen puoli tässä autokraattisessa tilanteessa on se, että kiistetään ilmiselvät asiat, vaikkakin kuulostaisi sitten täysin absurdilta. Käytetään myös orvellilaista mm, tekopyhyyttä. Tämä on todellakin pelottavaa. Kun puhutaan oikeuslaitoksen uudistuksista, niin mistä silloin puhutaan? Puhutaan järjestelmällisistä toistuvista hyökkäyksistä riippumatonta oikeuslaitosta vastaan. Tämä on Puolan perustuslain tärkeä osa ja ennakkoehto EUn jäsenyydelle. Jos siitä ei pidä, niin huono homma. Se kuuluu osana tähän pakettiin. Se on tärkeä osa perustamissopimuksia. On ymmärrettävä se, että kun tehdään päätöksiä, jos myönnytyksiä joudutaan tekemään, niin silloin kyse ei voi olla pelkästään kosmeettisista myönnytyksistä. Tämä on nyt kuitenkin tilanne EU-ssa vuonna 2018 ja tämä on todella pelottavaa. Sitten toinen tärkeä suositus, jota Puolan viranomaiset ovat toistuvasti rikkoneet, ikävä kyllä. Komissio on toistuvasti vaatinut, että tällaiset muutokset, ei puhuta niistä uudistuksena, vaan muutokset oikeuslaitoksessa täytyy valmistella niin, että oikeuslaitos ja sen osat ovat uudistuksissa ja niiden valmisteluissa läheisesti mukana. Komissio on tehnyt tällaisen suosituksen ensimmäisenä suosituksenaan vuonna 2016. Johtopäätökseni onkin se, että mitä nopeammin kaikki heräävät tähän eksistentiaaliseen uhkaan, jonka äh, tämä oikeuslaitoksen riippumattomuusvaara aiheuttaa koko EUn oikeusjärjestelmän toiminnalle, niin sen parempi on. Sitten kenties voimme ratkaista tämän ohjelman, ongelman tai ainakin rajoittaa sitä. Tällä hetkellä ongelma vain kasvaa ja mahdollisesti leviää. Olen juuri keskustellut tilanteesta Romaniassa. Huonot käytänteet leviävät. Me olemme edellisessä paneelissa keskustelleet vertailevasta lainsäädännöstä, mutta täytyy muistaa, että nyt emme pyri parantamaan kansallisia oikeuslaitoksia, vaan puhumme siitä, miten komparatiivista lainsäädäntöä väärinkäytetään, jotta omaa oikeuslaitosta sitten huononnetaan. Tässä oikeastaan oikeus on aivan epärelevantti, koska keskustelun lähtökohtana tulisi olla se, ovatko uudistukset, joita tehdään oikeuslaitoksessa Puolassa, oikean suuntaisia. Ei sillä ole väliä, mitä Saksassa tehdään, vaan kyse on siitä, vastaavatko uudistukset perustuslain määräyksiä, ei omaa perustuslaillista järjestystä voi rikkoa, varsinkin silloin, kun ottaa vielä oppia vertailevasta lainsäädännöstä. No sitten keskinäinen tunnustus ja kunnioitus. Tässä vaarana on takapakki. Nyt ei ole aika äh, toteuttaa jonkinlaisia puolittaisia toimia. Nyt on todellakin toiminnan aika äh, Puolan tapauksessa ja viime kädessä äh, koko EU:ssa. Kiitos. Kiitos kun kunnioititte näin hyvin puheaikaanne. Ja sitten seuraava panelisti saa puheenvuoron äh, professori Zick. 10 minuuttia. Hyvän Hyvä puheenjohtaja, arvon jäsenet, kiitos kutsusta. Ongelmat, jotka liittyvät oikeuslaitokseen Puolassa, ovat yksi eh, kaikkien keskusteluun puhutteluimmista aiheista eurooppalaisessa politiikassa tänä päivänä. Paljon yleisluontoisia kommentteja aiheesta on esitetty ja Puolan oikeuslaitoksen tilasta ja tilanteesta. Mutta jos etsitään yksityiskohtia ja halutaan eri leirien argumentteja lähemmin analysoida, niin voimme huomata, että asiat ovatkin paljon monimutkaisempia kuin ensivaikutelma antaa ymmärtää. Tietysti täysin kattava tilannekuva on varsin hankala esittää eh, muutamassa minuutissa ja siksi suosittelisin teille tähän tutkimukseen tutustumista, jonka olemme laatineet ja eh, todellakin voin välittää sen teille sähköisesti halutessanne. Ja nyt sitten ehkä muutamalla sanalla tärkeimpiin asioihin, jotka liittyvät Puolan oikeuslaitoksen tilanteeseen. Toivottavasti se herättää uusia ajatuksia ja toivottavasti on mahdollista tuoda esiin näkemyksiä, joita vielä ei ole tarkasteltu. Ensinnäkin, ja tämä on tärkeää, mitä tulee riitaan, Puolan ja oikeuslaitoksen välillä. Se oikeastaan jo alkoi kesällä 2015, kun esitettiin uusi laki liittyen perustuslakituomioistuimen toimintaan. Siinä esitettiin tiettyjä väliaikaisia toimia, jotka liittyvät tuomareiden valintaan. Perustuslaillisestihan yleensä tuomarit valitaan tulevan parlamentin kautta. Ja tämä päätös, joka katsottiin ei perustuslain mukaiseksi myöhemmässä vaiheessa, ei kuitenkaan herättänyt kovinkaan suurta vastustusta eh, tärkeimmissä ihmisoikeusjärjestöissä Puolassa eikä myöskään kansainvälisissä järjestöissä, vaikkakin se melko selvästi on eh, ristiriidassa niiden myöhempien eh, toimien kanssa, jotka kovastikin vahvasti ovat olleet esillä ja jotka värittävät myös tämän päivän keskustelua. No en lähde nyt lähemmin näitä mm, jäl- myöhempiä tilanteita kuvaamaan. Tämän lisäksi sitten kannattaa muistaa, että ei, on väärin väittää, että juuri nyt perustuslakituomioistuin asia olisi jotenkin alistettu Puolan hallitukselle viikolla eh, läpi meni tärkeä eläkelaki ja päätös oli täysin ristiriidassa hallituksen kannan kanssa. Eli useitakin tämän tyyppisiä päätöksiä on tehty viime kuukausien aikana. Esimerkiksi päätös, joka liittyy Puolan poliisin kotietsintäoikeuteen. Herra Bodnar, Bodnar eh, Puolan oikeusasiamies itse oli mukana eh, tässä käsittelyssä 17-14 päätös. Ja tuomioistuin totesi, että tietyt säännökset mahdollistaa eh, kotietsinnät eh, ja autojen etsinnät poliisin toimesta – eikä esitetty rajoja näille toimille, eikä katsottu, että tässä oli oikeus ristiliikaa ja päätös oli poliittisesti herkkä siksi, että se mahdollisti lainvalvonta viranomaisille tällaiset mahdollisuudet, vaikka usein niin toiminta oli kritisoitu. Ja kannattaa todeta, että hallituksen ja parlamentin näkemykset ovat poikkeavat tästä päätöksestä. Ja tässä noudatettiin myöskin niitä linjauksia, jotka herra Bodnar esitteli. Kannattaa myöskin mainita se, että yksimieliset päätökset tehtiin paneelin toimesta, jossa mukana oli neljä tuomaria josta neljä oli uutta ja yksi sitten aikaisemmin valittu. Ja sitten toinen aihe, johon tässä nyt siirryn, liittyy seuraavaan vaiheeseen, mitä tulee riitaan, joka liittyy oikeusjärjestelmään. Kolme lakia on esitetty, jotka muuttavat oikeusjärjestelmän rakennetta Puolassa – ja nämä ovat aiheuttaneet huomattavia kiistoja. Ja pääongelma eh, liittyen oikeusjärjestelmään liittyy siihen, että ei liitytä, ei luoteta riittävän paljon tuomioistuimiin ja tässä sitten poliittisten ryhmien näkemykset tulevat myöskin esille. Ja paljon argumentin myöskin eh, muutoksen hakuun ja korvauksiin liittyvistä kysymyksistä. Mitä tulee sitten näihin kolmeen tärkeimpään mielimeen, joita on uudistettu näistä ensimmäisenä siis e, korkein oikeus, e, toisena sitten e, kansallinen tuomariverkosto ja koko järjestelmä, mitä tulee yleisiin tuomioistuimiin. Kannattaa muistaa, että uudistuksen aspektit on sellaisiakin aspekteja, joista ei ole tähän mennessä kovinkaan paljon keskusteltu, vaikka monista ristiriitaisista kysymyksistä onkin keskustelua käyty ja niitä nyt en ryhdy tässä toistamaan, mutta on sitten seikkoja, joista vielä ei ole kovinkaan paljon keskusteltu, vaikka ne ovat tärkeitä. Eli uudistuksessa on paljon sellaistakin, e, joka ei saanut osakseen minkäänlaista kritiikkiä, eikä esimerkiksi sanottu, että tämä johtaisi puolueellisuuteen tai vähentäisi avoimuutta. Esimerkiksi tavalliset tuomioistuimet e, IT-järjestelmä pohjalta voidaan vaikka tuomareisiin. Samantyyppinen menettely kuin perustuslakituomioistuimessa, jossa tuomaripaneeli valitaan aakkosellisen järjestyksen mukaisesti. Aikaisempi puheenjohtaja totesi, että tällä saattaisi olla vaikutusta päätöksiin, koska olisi mahdollista eh, vaikuttaa siihen, että eh, tietyt tuomarit saataisiin ja voitaisiin myöskin siirtää tuomareita. Esimerkiksi siviilituomari voitaisiin siirtää rikosoikeudellisiin asioihin, mutta tänä päivänä enää tällainen ei ole mahdollista kuitenkin keskustelu ja protestit keskittyivät näihin eh, henkilöstömuutoksiin tuomioistuimissa ja tuomaristossa ja niistä paljon keskusteltiin. Ja tässäkin asiassa eh, haluaisin eh, nostaa esiin muutaman tärkeän argumentin. Uusi laki eh, tuomioistuinjärjestelmässä sai varsin laajaa kritiikkiä osakseen niiden E, epäilyttävien säännösten e, vuoksi, jotka mahdollistavat sen, että oikeusministeriö voi nimetä e, puheenjohtajan toisaalta myöskin tuomarit kansallisen tuomarineuvoston, mutta kuitenkaan tilanne ei muodostunut sellaiseksi kuin oli ajateltu kuusi kuukautta ennen kuin laki virallisesti astui voimaan 18 erotettiin, mutta tämän tyyppisiä erotuksia ei enää esiinny. Puheenjohtajahan ei enää ja näitä juttuja ja henkilöstömuutosten vaikutus ei näin ole muodostunut eh, niin huomattavaksi kuin se olisi voinut olla tai kuin se aikaisemmissa yhteyksissä olisikin ollut. Ja kiistanalaisin kysymys liittyy tietysti nykylainsäädäntöön. Korkeimman tuomioistuimen osalta, korkeimman oikeuden osalta eh, laki astui voimaan tämän vuoden heinäkuussa ja usean otteeseen on argumentoitu tästä asiasta ja nykylainsäädännöstä, joka siis laajensi korkeimman oikeuden kokoonpanoa ja toisaalta vähensi, laski eläköitymisikää tuomareiden osalta. Vaikka epäilyksiä, perusteltujakin sellaisia on tähän liittyen esitetty. Kannattaa muistaa, että eläkeikä, joka on esitetty 65 vuotta miehillä 60 naisille, ei kovinkaan paljon poikkea siitä eläkeiästä, joka yleisemmin ottaen eh, otettiin käyttöön samanaikaisesti ja laki, joka äh, kolme sitten muutti korkeimman oikeuden menettelyä, niin äh, tässä nyt äh, miesten ja naisten eläkeikä on sama ollut, mutta nyt sitten halutessaan naistuomarit voivat jäädä eläkkeelle aikaisemmin 60-vuotiaana jo. Kannattaa myöskin muistaa, että vastustajat lainsäädäntöä vastustavat tahot totesivat, että artikla 1.8 eh, osasto eh, se olisi tässä olennainen, kun tarkastellaan perustuslakia, jossa määritellään siis tuomareiden eläkkeistä. Tämä on varsin monimutkainen asia, koska ehdotuksen vastustajat väittävät, että toimet, joihin on menty, eivät olisi olleet suhteellisia varsinkaan kun puhutaan korkein, korkean oikeuden ensimmäisestä puheenjohtajasta, presidentistä. Ja lopuksi toteaisin vielä, että ihan, ihan lyhykäisesti, jos sallitte loppuhuomiona vielä seuraava muutama esimerkki, esimerkki aiheista, joita mielestäni ei ole tarkasteltu riittävän laajasti, kun on käyty keskustelua näistä kysymyksistä täällä tänään. Varsin paljon tärkeitä argumentteja on esitetty ja on tärkeää, että ne nostetaan esiin, mutta eh, kannattaa muistaa, että niitä on jo tarkasteltu aikaisemminkin. Toisaalta sitten on kuultu varsin paljon yleisluontoisia huomioita ja varsin monesti niissä ei kiinnitetty huomiota varsinaisiin ongelmiin, jotka oikeuslaitokseen liittyvät. Rakentava vuoropuhelu, sen on pohjauduttava siihen, että käydään läpi faktoja huolella eikä esitetä pelkästään yleisluontoisia huomioita. Kiitos. Kiitos. Haluan kiittää edustaja Lopes Akylaria siitä, että hän toimi tässä paneelissa puheenjohtajana. Ikävä kyllä en kuullut Mm, professori Petsin puheenvuoroa. Me olemme kuitenkin saaneet paljon taustamateriaalia ja olemme saaneet, saaneet tietoja myös teidän tekemästänne työstä ja varmasti vastaatte myös kysymyksiin. Tiedän, että te kollegani ovat, te, olette tehneet kovasti työtä näissä kysymyksissä. Sanon tämän aivan objektiivisesti No niin, sitten Mikael Vavrikievic, Hän on asianajaja. Teillä on nyt mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Tervetuloa. Mr. Chair, uh... Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat tämän valiokunnan jäsenet, hyvät naiset herrat. Lyhyessä esityksessäni haluaisin kiinnittää huomionne ammattiharjoittavana asianajana käytännön tilanteeseen Puolassa, mitä tulee oikeuslaitoksen riippumattomuuteen. Olimme tilanteessa oikeusvaltion osalta, jossa EUn toimille ottaneet suuren askeleen komission valitus ja väliaikainen toimenpide, joka, jonka Luxemburgin tuomioistuin hyväksyi, olivat äärimmäisen tärkeä väline taistelussa lopettaa Puolan riippumaton oikeuslaitoksen tuhoaminen. Olemme tilanteessa, jossa korkeimman oikeuden tuomarit ja korkeimman hallinto tuomarit, joiden ikä on yli 65 vuotta, ovat palanneet työhön ja istuvat taas uudessa paikassa. Professori Magusata Gelsdok on, oli vuoteen 2012 on vuoteen 2020 nyt sitten korkein tuomari. Tämä ratkaisu on oikein ajatellen eh, perustamissopimuksia ja siinä sen piirteet, joka tähtää eh, oikeuslaitoksen suojelemiseen tehokkaasti. Tämä siis oli huhtikuussa eh, näin myös Puolassa, kun tuli voimaan uusi laki korkeimmassa oikeudessa, myös sitten tuomioistuinta käsittelyä Euroopan tuomioistuimessa ja päätöstä asiassa, mutta nämä menettelyt osoittavat meille, miten tärkeää on ja miten voimakas vaikutus on Euroopan unionin oikeusjärjestelmällä. Viimeisten kolmen vuoden aikana lähes jokainen Puolassa ajatteli, että mikään ei pystyisi lopettamaan tätä höyryjyrää, joka oli tuhoamassa puolen oikeuslaitosta. vasta kun sitten Euroopan parlamentti, komissio, jo, komissio joka on sopimusten vartoja ja riippumaton tuomioistuin ryhtyvät toimiin. Siksi Puolan kansalaistunnan nimissä ja Puolan asianajan suuren enemmistön puolelta haluaisin kiittää tätä salia teitä, arvoisa parlamentin jäseniä. Haluaisin kiittää komissiota päättäväisyydestä ja kaikista ponnitteluista, joilla on pyritty suojelemaan Puolassa oikeusvaltiota. Tämä rikkomusmenettely, joka nyt on käynnissä Euroopan tuomioistuimessa ja väliaikaiset toimenpiteet eivät vielä kuitenkaan riitä siihen, että suojellaan ja palautetaan oikeusvaltio ja kunnioitetaan Euroopan oikeudellisen järjestelmän periaatteita. Meillä edelleenkin on vakavia perustus, vakava perustuslaillinen kriisi, meillä on vakava ongelma, joka liittyy perustuslakituomioistuimeen – jonka toiminta on halvaantunut ja joka on alistettu ja joka ei enää ole olemassa itsenäisenä oikeudellisena instituutiona. Olemme kuulleet lyhyen ja hyvin täsmällisen raportin Venetsian komission edustajalta. Se, että perustuslakituomioistuin rikmoton puolessa tässä järjestelmässä on hyvin vakava ongelma. Mutta mikä on sitten kaikkein vakavin kysymys tällä hetkellä, tärkein kysymys tällä hetkellä minun mielestäni, alkuperäinen suunnitelma, joka siis on myrkyttänyt koko oikeuslaitoksen, on nykyinen kansallinen oikeusneuvosto. Se on valittu menettely, joka ei vastaa Puolan perustuslakia ja kansallisia, kansainvälisiä standardeja, mitä tulee riippumattomaan oikeuslaitokseen. Se ei täytä perustuslaillista rooliaan. Se ei täytä perustuslaista ruolien artiklan 186 puolen perustuslaissa mukaan tämän neuvoston tulisi ylläpitää riippumattomuutta ja suojella tuomioistuinten riippumattomuutta, se on myöskin tuomareiden riippumattomuutta. Samaan aikaan kuitenkin se on täysin alistettu vallankäyttäjille ja lainsäädäntötaholle puolessa. Miten se voisi siis suojella oikeuslaitoksen riippumattomuutta? Tämä on mahdotonta. Ja tämän lausunnon vahvistavat puolalaiset ja eurooppalaiset perustakilain tuntijat, erilaiset kansainväliset järjestöt, jotka käsittelevät juridisia kysymyksiä ja muut kysymykset, myöskin Euroopan komissio, jonka kommentin saimme myöskin kuulla tänään, samoin myöskin Venetsian komissio, jonka kommentti myös kuultiin tänään, myöskin Euroopan oikeus neuvostojen verkoston edustaja, jonka saatamme tänään kuulla. Kuten kuulimme herra Sterkiltä, kansallinen oikeusneuvosto perutti, anteeksi, eurooppalainen verkko, verkosto perut, keskeytti, jäädytti Puolan kansallisen oikeusneuvoston jäsenyyden tässä verkostossa, koska se ei täytä riippumattomuuden velvoitteita ja kriteereitä. Tärkeää katsoa, miten tämä kansallinen oikeusneuvosto toimii Puolassa, millaisia päätöksiä se tekee ja miten se jäsenet puhuvat. Otetaanpa esimerkkejä. Tämä neuvoston puheenjohtaja Ministeri tuomari Leszek Mazur kysyi toimittajalta, aikooko eh, tämä neuvosto kunnioittaa Euroopan tuomioistuimen väliaikaista toimenpidettä, ja hän vastasi, että hän kuulisi eh, ensin hallituksen kannan asiaan. Olemme siis tilanteessa tällä hetkellä, jossa että se, tämä jätettäisiin rikko, rikkomustoimenpiteet sillä, sillaista yle, korkeimman tuomarin tuomioistuimen tuomaria Zaborskia vastaan, joka on korkeimman oikeuden rikosoikeudellisen tuomioistuimen jäsen, koska hän ei sanonut, että uusi tuomari olisi valittu eh, korkeimman oikeuteen tässä nykyisessä peruslain, peruslaittoman lakia vastaamattomassa kansallisoikeusneuvostossa, koska eh, ja siksi hän teki tämän, hän täytti tämän päätöksen, joka on olemassa. Ja siksi uusi oikeusmusto nyt uhkaa häntä turipitotoimenpiteellä. Tässä nyt on vain näitä esimerkkejä, ehkä vielä yksi minun omasta toiminnasta. Minä edustan lukuisia korkeimman tuomio, tuomioistuimen tuomareita, jotka ovat 60-vuotiaita, jotka ovat esittäneet vetoomuksen, jotka ovat Eh, kansallisen eh, tuomioistuin, kansallisen virkkusopimusopimuksen päätöksellä liittyvät siihen, että eivät voi jatkaa tuomin, toimintaansa tuomareina. He ovat henkilöt, jotka on, eh, tuomio, jotka on siirretty korkeammasta oikeudesta korkeammasta hallinto-oikeudesta uuden lain pohjalta, joka koskee korkeimpia oikeuksia. Kun minä ja kollegani lähetämme nämä vetoomukset suoraan kansalliselle tuomio, oikeusneuvostolle, silloin korkeimman oikeusneuvoston ratkaisut menettelyn mukaan tämä korkeimman oikeuden tuntuisi lähettää tämä vetoomus suoraan korkeimmalle oikeudelle, mutta he kieltäytyvät tekemästä tätä. Ilman mitään toimivaltaa, joka heillä olisi menettelyn kannalta tutkia näitä vetomuksia, he kieltäytyvät lähettämästä näitä vetomuksia suoraan korkeimmalle oikeudelle. Näin tämän päivän kansallinen oikeustunto toimii. Ja nyt tämä Justitia-yhdistys lähetti raportin, joka koskee tätä äh, avoin nimettömiä äh, tuomareita. Noin kolmasosa puolen tuomareista kuuluu tähän Justitia-organisaatioon. Ja 90 prosenttia tuomareista uskoo, että oikeusvaltio Puolassa on vaarassa. 15 prosenttia tuomareista on jo kohdannut poliittista painostusta. Tämä on aika pelottavaa ajatellen, että me elämme teoriassa demokraattisessa valtiossa, jonka pitäisi kunnioittaa perusarvoja, jotka ovat Euroopan äh, äh, sopim- perustamissopimuksessa. 94 prosenttia tuomareista, joita justiitsia kysyi, kantaa totesi, että tämä neuvosto ei täytä perustuslaisia velvoitteitaan oikeuslaitoksen riippumattomana vartijana. 27 tuomaria sanoi, että tämä neuvosto nykyisten jäsen tulisi erota tehtävästään – ja ehkä vielä muutama sana painostuksesta, joka kohdistuu tuomareihin. Puolessa meillä on nyt kurinpidollisia sortotoimia, jotka kohdistuvat selkeästi sellaisia tuomareita vastaan, jotka ilmaisevat antansa uhkasta oikeusvaltiolle. Heitä kutsutaan kuultavaksi kurinpitoviranomaisten taholta heidän kommenteistaan ja siitä he terästävät jäljiteltyjä tuomioikeuskäsittelyjä tai että he kertovat eri paikoissa tuomioistuimen toiminta. Tämä on kommentti siitä, mistä herra Karski puhui, kun hän puhui tuomareiden poliittisesta, asianien poliittisesta toiminnasta. Tämä on uskomatonta, mutta ajattelen myöskin kansallista kansallisessa Houdan järjestämästä tapaamisesta, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa lukuisissa sadoissa kouluissa – ja jos, johon osallistuu noin 600 asianajajaa. Nämä ovat sellaisia eh, eh, toimivia, ammattitoimivia juristeja, joita kohtaa tähän on lukuisia lapsia, satoja lapsia, ja nyt viime kuukausina on todella pyritty pelottelemaan näitä tuomareita, asianajajia ja muita heidän toimistaan. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tämä nykyinen laki toimii. Mutta Puolan tuomarit hyvin rohkeasti toistelevat sortumia vastaan. Ne pysyvät riippumattomina huolimatta siitä, että heidän toimintaansa pyritään jäädyttämään ja huolimatta siitä, että he saa instituutissa suojella, mitä tulee tähän riippumattomuuteen. Ja viimeisessä lauseessa ollen korostaa sitä, että Puolan kansalaisyhteiskunta tukee voimakkaasti puolalaisia tuomareita. Me olemme luoneet komitean oikeuden puolustamiseksi. Siinä on mukana 12 puolalaista kansalaisjärjestöä ja myöskin Amnesty International Helsinki-säätiö, eh, eh, tuomareiden ja syyttäjien liitto ja vapaat, vapaat tuomioistumet aloite. Me tarvimme annamme juridista tukea, myöskin moraalista tukea kaikille tuomareille, joihin kohdistuu sortotoimia, ja me seuraamme kaikkia eh, sortopainostustoimenpiteitä, jotka kohdistuvat tuomareihin. Kiitos avustanne, kun valtuuskunta kävi vierailulle, ja tutustui Free Courts, vapaat tuomioistuimet aloitteeseen. Ja sitten Marko Sata Suleka, hän edustaa Helsingin säätiön ihmisoikeuksia käsittelevää osuutta. Kiitos arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitos mahdollisuudesta käyttää tämä puheenvuoro ähm, Helsingin säätiön äh, nimissä, kun tarkastellaan Puolan tilannetta. Kyseessä on yksi suurimmista järjestöistä Puolassa, on toiminut jo eh, ja olemme jo 30 vuotta eh, tarkastelleet tilannetta, sitä miten ihmisoikeudet eh, toteutuvat. Ja toteaisin myöskin, että 2015 kyllä protestoimme liittyen niihin muutoksiin, joita esitettiin tuolloin. Puolassa on todellakin suuri muutosten aalto lähtenyt liikkeelle vuodesta 2015. Ristiriitaisia muutoksia on tehty ja ne liittyvät tärkeisiin demokraattisiin seikkoihin, medianvapauteen ja siihen, miten ähm, hallituksista vapaat järjestöt toimivat ja miten oikeusjärjestelmä toimii. Mitään näistä ei voi pitää sinällään tärkeänä tai hyödyllisenä, tarpeellisena muutoksena, vaan ilmeisestikin tällä tavalla pyritään näiden riippumattomien elinten vapautta rajata. Ensinnäkin lainsäädännöllisiä muutoksia on tehty, joilla estetään riippumattomien tahojen toiminta tai saatetaan ne poliittisen vaikutusvallan alle. Toisaalta sitten poliittiset muutokset eh, vaikuttavat joidenkin näistä toimintaan. Ja viimeisenä, mutta yhtä häiritsevänä on nähty, että ilmapiiristä on tullut vihamielinen ja tiettyihin kansallisiin järjestöihin ja tuomareihin mm, ja mediaan on kohdistettu tällaista eh, vihailmapiiriä. Ja halu on nimenomaan vaikuttaa eh, siihen, keitä nimetään näihin tahoihin ja että hallitus saa vaikuttaa nimityksiin. Muutama esimerkki nyt ensinnäkin oikeuslaitos ja miten eh, siihen on eh, vaikutettu vuoden 2015 jälkeen 15 uutta lainsäädäntöehdotusta on tehty ja hallitus on ne hyväksynyt, mutta mikään näistä lainsäädäntöehdotuksista ei ole kuitenkaan pyrkinyt puuttumaan todellisiin ongelmiin, esimerkiksi menettelyjen hitaus ja vammaisten oikeudenkäyttöoikeudet tällaisiin uudistuksiin ei ole menty. Uudistukset kohdistavat huomionsa sellaisiin elementteihin, jotka vaikuttavat negatiivisesti tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuuteen ja vaikuttavat myöskin siihen, että avoimuus kärsii aikaisemmat panelistit puhuivat paljon siitä, eh, mikä on korkeimman oikeuden tilanne ja mikä on tuomarineuvoston tilanne. Itse haluaisin hieman kommentoida sitä, mitä on tapahtunut viime ja tämän vuoden puolella oikeusministeriö nyt sai oikeuden erottaa korkeimman oikeuden tuomariston puheenjohtajan. Ja muistan aina, tarinan tuomarista, joka oli 40 vuotta ollut toimessaan, toiminut eh, viimeiset kahdeksan vuotta presidenttinä ja sitten hänet erotettiin yhden ainoan eh, lauseen pohjalta, joka hänelle faksiteitse oikeusministeriöstä lähetettiin. Ja kaikki tämä hoitui salaisesti, eli ei konsultoitu ketään eh, ennen kuin nämä muutokset tehtiin. Ja kyseinen tuomari sai eh, viisi yhteydenottoa muilta tuomareilta eh, ja kertoi, että näihin oli otettu ministeriöstä yhteyttä ja selän takana hänen erotetun tuomarin paikkaa tarjottu näille viidelle tuomarineuvostoon ei näissä asioissa otettu lainkaan yhteyttä. Ja häiritsevää on myöskin se, että kun tuomareita uusiin johtopaikkoihin nimetään, niin ei katsota, että e, kyseeseen tulevat e, kaikkein kokeneimmat tuomarit, vaan usein jopa koke, kaikkein kokemattomimmat näihin johtopaikkoihin on otettu. Ja kiinnittäisin huomionne myöskin siihen, että kriisi, jota nyt olemme seuranneet viimeiset kolme vuotta, heijastelee eh, monia valtion eh, osa-aspekteja. Eh, Kansalaisjärjestö tytöt eivät ole vahvasti vielä nousseet tässä keskustelussa esiin, mutta viime vuosina on todettu, että 60 tapauksessa osallistumis- ja kokoontumisoikeutta on loukattu, kun puhutaan kansalaisjärjestöistä. Ja tämän lisäksi on myöskin e, estetty ja keskeytetty yhteistyösopimuksia hallinnon ja järjestöjen välillä. Ja tämän lisäksi eh, on estetty myöskin julkinen rahoitus joissain yhteyksissä. Ja ne aloitteet, joilla pyritään tukemaan eh, kansalaisjärjestöjä eh, ovat meille tärkeitä ja varsinkin nimenomaan siksi, että näillä välineillä voidaan tukea eurooppalaisia arvoja jos on syrjitty tiettyjä kansalaisjärjestöjä, esimerkiksi sellaisia, jotka tukevat pakolaisia ja naisten oikeuksia, ovat joutuneet myös tiettyjen iskujen kohteiksi ja jätetty sosiaalisen konsultaation ulkopuolelle. Puolassa viime vuosina kaikki tärkeimmät lainsäädäntöhankkeet ovat olleet sellaisia, että ne on nopeutettua menettelyä hyödyntäen ilman konsultaatiota viety läpi. ja näillä on pitkän aikavälin vaikutukset ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että kansainvälinen yhteisö jatkossakin valvoo Puolan tilannetta, jotta tämä suuntaus saadaan pysäytettyä. No, minulla olisi vielä muutama minuutti puheaikaa jäljellä, mutta päätän puheenvuoron tähän, jotta jää paremmin aikaa kysymyksille vielä. Tämä oli hyvin käytännön läheinen puheenvuoro. No niin, laatua ei niinkään määrää tässä painotettiin. Eli aivan niin kuin haikuhan tämä nyt suorastaan oli. Oikein hienoa. To all my colleagues on this platform, I'm sorry I came in a bit late. Olen pahoillani, että tuli hieman myöhässä paikalle. Kyse on puheenvuoronne laadusta nyt ennen kaikkea. Tämä ilmapiiri luonnollisesti on varsin jännittynyt aina silloin, kun kyse on tämän tyyppisestä valtuuskuntamatkoista. Mainitsitte kansalaisyhteiskunnan ja tehän myös kuulutte tähän kansalaisyhteiskuntaan laajassa merkityksessä. Osallistutte esimerkiksi akateemisen maailmaan kaikilla teillä on oma roolinne. Te kerrotte myös meille muille kuin puolalaisille tämän tilanteen ulottuvuuksista. Haluan kiittää myös kollegoita, jotka ovat olleet paikalla tässä hyvin pitkässä kuulemisessa. Barbara Spinelli haluaa käyttää puheenvuoron. Panie przewodniczący, pozwolę się... Niin, sallikaa minun sanoa, että en ole yhtä mieltä viimeisistä kommentistanne. Minä en ole yhtä mieltä siitä, mitä lopuksi sanoitte, että kaikki lausunnot olisivat olleet tasapuolisia ja konkreettisia. Minulla olisi kysymys, joka liittyy juuri tähän ongelmaan. Herra Zehille oli oliko hänen luon, esimerkiksi hän luonteeltaan tieteellinen ja onko hänen artikkelinsa tieteellinen artikkeli, sillä oikeustieteellähän ei ole kansallista luonnetta. Me olemme yhdellä oikeudenkäytön alueella EU-ssa ja eh, herra Jean-Claude Scholz puhui eh, hiukan eri kannoista. Venetsian komissiossa. Niin, tiedämme, että tiede on siis luonteeltaan globaalia, joten kysymykseni olisi seuraava. Käytättekö tieteellistä metodologiaa silloin, kun laaditte artikkeleita ja esittelette lausuntoja, koska minä olen kyllästynyt näihin puolitotuuksiin, tämmöisiin kummallisiin argumentteihin ja tällaiseen, puolitieteelliseen argumentointiin, jota sitten poliittisilla foorumeilla. Puhutte 2014 ja silloin kansalaisfoorumi äänesti ja nimitti liian monta tuomaria perustuslakituomioistuimiin, mutta sitten 3. joulukuuta 2015 perustuslakituomioistuin teki päätöksen, jossa selkeästi todettiin, että kaksi jäsentä, jotka oli nimitetty edellinen parlamentti, oli nimitetty niin, että oli rikottu perustuslakia. Ja tämä laki sitten kaadettiin näiltä osin. Ja monet muutkin tuomioistuimet, joita perustuslakituomioistuin tekijöitä noudatti, puhuttiin, niin jos lähdetään vuodesta 2015 seuraavan kerran omassa esityksessänne, silloin mainitkaa myös se, että nämä olivat sellaisia Euroopan, olivat seuraavan parlamentin jäseniä, jotka, jotka kuuluivat kansalaisfoorumiin ja PSL-puolueeseen. Ja sitten siitä valitaan tuomareita tapauksiin, mieliva- tapauksia varten mielivaltaisesti. Vuonna 2019 käynnistyy tällainen internetvalinta. Sitä ei tällä hetkellä vielä käytetä. Voin viitata artikkeliin, joka ilmestyi Jesus lehdessä jossa yksityiskohtaisesti kuvataan tätä sähköistä tuomarien e, valintamenettelyä tapauksiin. Mutta olin sanonut vielä yhden asian, jos ette vielä tutkinut asiaa on sellaista, mitä tapa, sitä, mitä tapahtuu tuomioistumissa. Esimerkiksi henkilökohtaisesti tutkijan, mikä on menestyssä, monet tuomioistuimet, niissä oli tällainen sähköinen valinta, jossa valittiin tuomari, jolla valittiin tuomarin tapauksia, ja taas jossakin tuomioistumissa tämä ei ollut sähköinen. Mitä tulee sinne tähän eläkeikään, en aio kiistellä teidän kanssanne, mutta haluaisin kuitenkin todeta, että siinä tapauksessa, että PIS-puolue muuttaa kokonaisuudessaan korkeimman oikeuden äh, ja perustuslakituomioistuimen äh, äh, kokoonpanoa ja niitä kaikki tuomarit tukevat pis että silloin itse asiassa heidät voitaisiin sitten nimittää jopa toimimaan elinikäisesti, kuten ehdottivat erät tuomarit, jotka ovat korkeissa yliopistolla. Olisi iloinen, jos vastaisitte siihen onko niin, että kun te, kun teette analyysejä ja valmistelette esityksiä, viittaatteko tähän globaaliseen tieteeseen ja eri kansallisten organisaatioiden katsantoihin? Tarkistatteko argumenttinne suhteessa siihen, mitä nuo organisaatiot sanovat, että nimittäin jos omia argumentteja, ne ette kuitenkaan ö, halua välttämättä käydä polemiikkaa meidän kanssamme. Just very briefly, uh, just very short and... Aivan, aivan lyhyt vastaus. Pieni hetki, pieni hetki. Täällä on puheenjohtaja paikalla. Barbara Spinelli. Pieni hetki. Barbaran puheenvuoro. Minä vedän kysymykseni pois. Kello on jo kuusi. So yeah, going to answer in English, by the way. Yes. Tehän vastaatte englanniksi, eikö niin? English, uh, and uh, I, I'm very happy to uh, hear this uh, question. Niin, mielelläni kuuntelin tämän kysymyksen. Kenties tämä tulee yllätyksenä, mutta voin suurelta osin yhtyä teidän kommentteihinne tähän faktapuoleen tietysti. Jos luette Äh, artikkelit tarkasti, joihin minä viittasit, niin löydätte näistä artikkeleista tilannekuvaukset. Oman puheenvuoroni, 10 minuutin puheenvuoroni alussa totesin, että yritän täyttää aukkopaikat keskusteluissa, joita tällä hetkellä käydään. Ja tämä aukkopaikka oli mielestäni aivan ilmeinen. Kukainen ei ollut vielä näitä argumentteja nostanut esille. Kiitos. Well, that was an interesting... Kiitos. Se oli mielenkiintoinen vastaus. Speech. It was just a speech. Ei tämä ollut poliittinen puheenvuoro, vaan tässä vain aukkoja kuruttiin umpeen. She was interesting, Barbara. No niin, Barbara, kysymys oli mielenkiintoinen. no, z dobrego... Z... Niin mä haluaisin vain sanoa, että tehän edustatte hyvää yliopistoa. Hyvää katolista yliopistoa joka ei ole mikään provinssiyliopisto, joten minä kyllä odotan hyvää vastausta teiltä. State owned university. Niinkö sehän on valtioomisteisesta eikä yksityisestä yliopistosta? Catholic tradition, but it's, it's not a private. Okay, well, we take this uh, discussion elsewhere, but... No niin, tätä keskustelua voitaneen jatkaa muussa yhteydessä. Kysymyksiä ei esitetty kaikille panelisteille. Haluan kuitenkin kiittää panelisteja kaikista puheenvuoroista, esityksistä ja siitä, että he olivat osittain mukana myös valtuuskuntavierailulla valmisteluissa. Paljon työtä on täytynyt tehdä jo etukäteen. Mainitsisin kollegat myös sen, että tulkkaus on nyt päättymässä, joten en juurikaan johtopäätöksiä pysty esittämään. Arvostan kovasti jäsenten sitoutumista. Juan Fernando Barbara, toinenkin Barbara, Mikael, joka juuri poistui paikalle, myös henkilökunnan jäseniä on paikalla. Sen sijaan, että esitän kaikki johtopäätökset, loppusanat, niitähän olisi vaikka kuinka, me esitämme mietintöluonnoksen tai raporttiluonnoksen muille poliittisille ryhmille, myös pysyvälle edustustolle, Puolan hallitukselle. Hallitus tämän raportin on nähnyt. Pyydämme kommentteja viikon sisällä, jotta voimme myös sitten joulukuussa viedä asiaa eteenpäin. Kello tikittää, aikaa on vähän. Ja tämä prosessi etenee tällä tavalla. Haluan kiittää myös kaikkia muita jäseniä, jotka ovat paikalla, joiden nimiä en edes nyt muista. Tämä on siis käynnissä oleva prosessi. Haluan kiittää asiantuntijoitamme, puhujavieraitamme. Kiitos teidän ajan, ajastanne ja työstänne. Haluan kiittää valiokunnan jäseniä ja parlamentin jäseniä. Kiitos äh, kestävyydestä, sinnikkyydestä ja luonnos on nyt äh, julkaistu. Asia jatkuu tästä eteenpäin. Kiitos kollegat.